So, ladies and gentlemen, dear colleagues, please take a seat. Naiset ja herrat, istuutukaa aloillenne. Good. dann kommen wir zu Punkt 2. No niin, kohta kaksi. Esityslistan hyväksyminen. Onko muutostoiveita? Ilmeisesti ei, joten tämän esityslistan mukaan toimimme kohta kolme kokouspöytäkirjojen hyväksyminen kokouksestamme 9. marraskuuta. Jos kokouksen loppuun mennessä ei ole muutosehdotuksia esitetty, niin pöytäkirja näin hyväksytty. Kohta neljä. Kuten tavallista, toivotan tervetulleeksi Lissabonista Lyneburiin ja Tallinnasta Taormiinaan kaikki kuulijamme. Hienoa, että istutte kaikki seuraamassa kokoustamme. Tätä kokousta voi siis netissä seurata, joten pyydän, että kaikki puhutte hitaasti ja selkeästi. Ja näin tulkkauskin onnistuu ja tietenkin käyttäytyä myös niin, että kaikki katsojat vakuuttuvat tämän valiokunnan työstä. Sitten aivan erityinen kommentti. Martinin vieressä, vieressä istuu Leon, jonka kaikki tunnemme hyvin. Hän on seitsemän vuoden ajan työskennellyt täällä sihteeristössämme ja hän on hoitanut monia tärkeitä aiheita. Me arvostamme kaikki tapojasi, joskus kiihtyneempänä, joskus rauhallisempana olet hoitanut näitä asioita meidän puolestamme. Ja liikkuvuussääntöjen takia Leon valitettavasti, toivoisin, että tämä on valitettavasti Leoninkin kannalta, hän joutuu jättämään tämän valiokunnan ja siirtyy transatlanttisia suhteita ja G8 hoitamaan yksikön, yksikön työskentelemään, hoitamaan suuria kysymyksiä. Pahoittelen kovasti tätä. Sydämestä, sydämelliset kiitokset Leon ja kaikkea hyvää jatkotyöhön. Varmasti vielä teemme kohtaavat. Kiitos. Leon wird sicherlich um 18 Leon varmasti 18.30 on paikalla myös, kun meillä on pikku jouludrinkit ravintolassa E1-tasolla. Mediterana ravintola E1, eli nollaan ensin ja sitten käytävää ihan loppuun asti ja siellä portaita E1. Toivon, että kaikki näemme toisemme siellä sitten kokouksen jälkeen. Ja voimme sitten muistella vuoden tapahtumia lasillisella. Kohta viisi onkin jo ensimmäinen äänestyskohta. Kuten tavallista, lähden siitä, että kaikilla on äänestyskortit mukana. Nyt koneäänestys, koeäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaikki täsmää hyväksytty. Ja sitten kohta viisi. Varsinainen äänestys. täytäntöönpanovallan käytöstä on kyse. Ensimmäisenä tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 tänä ryhmänä. Kaksi siinä mukana. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hylätty, mutta tarkistetaan. Tarkistus 15, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Siinä tapauksessa äänestämme seuraavaksi tarkkana nyt hylätty tai yhtenä ryhmänä ei äänestetty. Tarkistus 16. Hetkinen vaan. Also, dann gehen wir... Siis. Tarkistus 18 on seuraava, josta äänestetään kahdessa osassa. 18 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Käsittääkseni hylätty, mutta tarkistetaan. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa Tarkistusta 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Dann kommen wir zu Seuraavana tarkistus 5 ja samalla tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19. Siinä on mukana suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkkana Hmm? Ja. 1. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Hyvä. Seuraavana tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 13 on jo hoidettu. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja koneäänestys, loppuäänestys alkaa. Und die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Suurella enemmistöllä hyväksytty. Sydämestä onnittelut esittelijälle. Seuraavana kohta kuusi. Suullinen kysymys joka koskee kauppasopimusten kestävää kehitystä koskevaa lukua. Koneäänestys, yksi äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Lähes yksimielisesti hyväksytty. Tässä lyhyt äänestyshetkemme. Seuraavana kohta seitsemän parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinta ja täytäntöönpano. 13. huhtikuuta 2016 on tehty tämä päätös. Ja tässä päätöksessä on monia uusia tekijöitä ja poliittisia indikaatioita. Ennen kuin esittelijä saa puheenvuoron. Haluaisin lyhyesti viitata siihen, että yksi osa toimijoiden välistä sopimusta on kesken ja se koskee ulkoisia suhteita. Neuvottelut ovat olleet käynnissä jo puolentoista vuoden ajan, eri puheenjohtajakausien ajan, ja neuvosto ei vielä ole ollut suostuvainen oikein hyväksymään meidän oikeuksia, jotka saimme Lissabonin sopimuksessa. Esimerkiksi liittyen tiedonsaantioikeuteemme, kun ajatellaan koko kauppasopimuksen elinkaarta mandaatista lähtien eri neuvottelukierrosten kautta täytäntöönpanoon asti. Tai esimerkiksi kysymys, joka liittyy automaattiseen välittömään mandaattien esittämiseen. Neuvosto on tämän, tätä vastustanut. Ja sitten se, että sopimuksia ei voida väliaikaisesti täytäntöön panna, jos parlamentti ei ole vielä äänestänyt. Eli monia asioita, jotka ovat käytännön kysymyksiä meidän valiokuntamme työssämme. Näitä kysymyksiä neuvosto ei ole vielä hyväksynyt. Tämä on tietenkin valitettava asian tila, joten neuvottelutiimi pohtii nyt, jos sitä pitäisikö apuun saada yhteisön tuomioistuin. jos neuvosto ei neuvottele hyväksyttävällä tapaa. Yksi asia, joka ärsytti minua aivan erityisesti. Se liittyy neuvottelumandaattien saamiseen. Marokon neuvotteluissa pyysimme neuvottelumandaattia ja oikeastaan sopimusten mukaan tämän pitäisi olla itsestäänselvä, että saamme nämä tiedot. Ja sitten sain kirjeen, että mehän juuri neuvottelemme ja niin kauan kun ei tiedetä minkälainen mekanismi on, niin ei saada tätä mandaattiakaan näkyville. Tämä on kyllä törkeää, näin diplomaattisen selkeästi voisin asian ilmaista. Tämä kysymys on auki, mutta toista täytäntöön pannaan jo. Ja siitä esittelemme Bentsen meille nyt kertoo johdannonomaisesti. Olkaa hyvä. Thank you so much, Chair. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Hyvät kollegat, tiedätte varmaankin, että tällä hetkellä meillä on muotoilussa uusi toimielinten välinen sopimus, jonka tarkoitus on parantaa sääntelyprosesseja ja parantaa myöskin toimielinten välin, välistä toimintaa. Suurin osa parlamentin työstä tapahtuu AFKO- ja jurivaliokunnissa, mutta on olemassa kysymyksiä, jotka liittyvät myös kansainvälisiin sopimuksiin, ja parlamentilla on sekä oikeus että velvollisuus perussopimuspohjaisesti koskien kolmansien valtioiden kanssa käytäviä neuvotteluja, ja on tärkeää, että toimielinten väliset suhteet toimivat optimaalisesti. Jos me parlamentissa ja Intassa joudumme ottamaan tämän vastuun, niin se on otettava vakavasti. Minulla on kaksi huolenaihetta, jotka haluaisin ottaa esille täällä. Alustava soveltaminen. Erityinen prioriteetti minulle on se tilanne, että kun parlamentin, ö, parlamenttia käsitellään kuin kumileimasimena, Perustamissopimuksissa toimivallan jako on sellainen, että komissio neuvottelee EUn puolesta kolmansien valtioiden kanssa. Euroopan parlamentti antaa suostumuksensa näiden neuvottelujen päätöksen, päätökselle tai sitten se hylkää äh, saavutetun sopimuksen. Komissaari Malmströmin mukaan. Sopimukset vaativat äh, parlamentin suostumuksen, mutta se on meidän äh, perussopimuspohjainen oikeus ja komissio ja ulkoasiain äh, osasto on siinä tilanteessa, että niiden täytyy kunnioittaa tätä järjestelyä. Valitettavasti kuitenkin on useita esimerkkejä siitä, että komissio on yrittänyt päästä tilanteesta ulos soveltamalla sopimuksia väliaikaisesti tai alustavasti, mutta kuitenkaan mitään määräaikoja tälle väliaikaisuudelle ei ole asetettu. Puolitoista vuotta sitten komissio sai aikaan sopimuksen Norjas, Norjan kanssa koskien etyn tulevia maksuja. Ja tällä parlamentilla on vahva kanta koskien Norjan päätöstä nostaa tullimaksuja ja 2013 vuonna me esitimme asiasta päätöslauselman ja pyysimme komissiota ryhtymään toimiin. Komissio jätti sen huomiotta ja komissio eteni sopimuksen solmimiseen EUn ja etan välillä. Komissio antoi suostumuksensa väliaikaiselle soveltamiselle ja tämä teki neuvoston ja parlamentin toimettomiksi tässä asiassa, vallattomiksi. Perussopimuksen perustavat oikeudet on otettava vakavasti kaikissa muissakin toimielimissä komission jäsenet, neuvoston jäsenet ja ulkoasiain osaston täytyy ottaa tämä myöskin vakavasti. Sitten neuvottelumandaateista. Kuten tiedätte, komissio julkaisee neuvottelumandaatit kolmansien valtioiden kanssa, mutta neuvosto antaa sitten lopullisen mandaatin ja si- sitä ei välttämättä parlamentti aina saa nähtäviksi, nähtäväkseen kuten pitäisi. 208 artiklan mukaisesti perustamissopimuksessa parlamentille pitäisi välittömästi ja täysimääräisesti saada tieto kaikista neuvotteluista ja myöskin sopimusten solmimisesta kolmansien maiden kanssa. Näiden neuvottelumandaattien tiedottaminen parlamentille on osa tätä järjestelyä ja meidän täytyy korostaa tätä lausunnossamme. Annan puheenvuoron kollegoille vielä ja odotan kuulevani, mitä muut ryhmät asiasta ovat mieltä. Kiitos oikein paljon. Kuka haluaisi käyttää puheenvuoron? Emma. Thank you. Um, the East... Kiitos. ECR-ryhmä katsoo, että sääntelyympäristön parantaminen on tärkeää kilpailukyvyn kannalta. Ja se edesauttaa talouskasvua Euroopassa. Tämä tarvitsee luonnollisesti tuekseen viestintää komission kanssa. Parannuksia tältä osin onkin tapahtunut, sen tunnustamme. Haluaisimme myös kiittää komissiota niistä ponnisteluista, joita se on tehnyt avoimuuden puolesta ja on myös tehnyt yhteistyötä valiokuntamme kanssa. Ryhmämme haluaisi samanlaisen lähestymistavan ja osallistumisen myös neuvoston puolelta. Tarvittaisiin lainsäädäntöprosessiin parempaa koordinointia niin, että aikataulua synkronoitaisiin aivan niin kuin kohdassa 35 sopimuksessa todetaan. todetaan. Parlamentin suositusten hyväksyminen silloin, kun kyse on kauppasopimuksesta ja sitten neuvottelusuuntaviivat tulisi synkronisoida tällä tavalla. Sidosryhmiä tulisi jatkuvasti konsultoida kaikissa neuvottelujen vaiheissa silloin, kun kyse on kauppasopimuksista. Mukaan luettuna hyvin varhainen vaihe lainsäädännössä niin, että mitään ennakoimatonta ei pääsisi tapahtumaan aivan niin kuin pääsi käymään SETA-prosessin loppuvaiheessa. Komission tulisi tehdä myös vaikutusarviot, jotka ottavat huomioon kilpailukykyn EUn yrityksissä ja aivan erityisesti PK-yritysten kilpailukyvyn. Paremman lainsäädännön täytyy huomioida PK-yritysten tarpeet. EUn sääntely on usein tylsä väline ja ei välttämättä puutu kaikkiin osa-alueisiin samalla, samalla tavalla. Eli täytyy pyrkiä johdonmukaisuuteen, vähentää taakkaa ja kumuloituvaa taakkaa, joka koituu näille yrityksille. Meillä täytyy olla tulosperustainen lähestymistapa, eikä katsottaisi vain tiukkoja sääntöjä. Täytyy olla erityisiä määräyksiä pk-yritysten suhteen. ECR on sitoutunut niihin periaatteisiin, joita toisiaisuus meille äh, asettaa ja myös suhteellisuus. Tätä kautta voimme saada lisää arvoa. Ei pidä toimia, jos sille ei ole tarvetta. Thanks a lot. Kiitos oikein paljon. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Helmut. Minä haluaisin esittelijä kovasti kiitellä tästä lyhyestä johdannosta. Tämä parempi sääntely on tärkeä väline, myös kun ajatellaan kansainvälisiä sopimuksia, joita solmimme. Haluaisin puuttua pariin seikkaan jotka vaikuttavat kovin ajankohtaisilta, vaikka luulimme, että olemme päässeet jo vähän pidemmälle. Kyse on neuvotteluiden avoimuudesta, ja tämä koskee kaikkia osallistuvia. Toisin sanoen, jos neuvosto pyytää komissiota työstämään mandaatin, ja jos meillä on sitten päätöslauselma tietystä aiheesta – oli kyse sitten kansainvälinen kauppa tai joku muu, valiokunta, joka toimii ulkosuhteiden osalta, niin kyllä yhteisessä sopimuksessa siitä, miten yhteistyö toteutuu, tulisi selkeästi todeta, että tämä asia on hoidettava avoimesti – ei voida ajatella, että avoimuus on paljon heikompaa kuin TTIP tai SETAn osalta. Ja tämän osalta vähän on pyritty vahvistamaan myös. Kaikki, mistä on neuvoteltu tähän mennessä, ei ole ollut meillä saatavilla ja tätä ei voida hyväksyä. Tämän esimerkin tulisi johtaa siihen, että pohditaan sitä, miten lainsäädännössä päästään jo alusta lähtien parantamaan nykytilannetta. Toinen seikka, jonka haluaisin ottaa esiin, jos kansalaisyhteiskuntaa kuullaan tai ammattijärjestöjä tai yritysmaailmaa, niin usein on niin, että yritysmaailman edustajat, ehkä tämä on ihan loogista, mutta – Kuitenkin yritysmaailma on aina edustettuna, kansalaisyhteiskunta ei välttämättä. Eli alusta lähtien lainsäädännössä pitäisi pohtia sitä, mitkä ovat ne rakenteet ja mekanismit, jotka ottaisivat huomioon myös alueiden komitean, talous- ja sosiaalikomitean kommentit ja Euroopan parlamentin myös, niin että voidaan vaatia että komission kanssa kehitellään sellainen mekanismi, joka ottaa huomioon sen, että pitää sisällyttää sinne myös näiden tahojen kuuleminen. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan julkisuustyötä juuri kauppapolitiikassa, mutta myös assosiaatiosopimusten yhteydessä ulkoasioita hoitavassa valiokunnassa. Paremman lainsäädännön saralla tässä olisi kyllä vielä paljon edistystä – tarpeen saada aikaan, jos halutaan kansalaiset tukemaan EU-hanketta voimakkaammin. Ihan totta, Alessia. Ehm, Ei ole paljon lisättävää siihen, mitä sekä esitteli että kollegat ovat sanoneet, koska olemme samaa mieltä monista asioista, jotka on otettu esille. Sosiaalidemokraattien ryhmämme on ollut aina vahvalla kannalla sen suhteen, että on edetty tehtävä avoimuuden suhteen ja katsomme, että askelia on jo otettukin valikunnassa ja komissiossa, mutta katsomme, että ottaen huomioon, mitä on, otet, mitä on tapahtunut neuvostossa ja kuinka vastahakoinen se on ollut soveltamaan menettelytapoja, joilla so otettaisiin parlamentti mukaan kaikissa vaiheissa, niin katsomme, että on hyvin tärkeää painostaa neuvostoa, mutta on tärkeää myös, että komissio painostaa samalla tavalla neuvoston suuntaan, koska sen pitäisi taata kaikki lainsäätäjien, kaikkien lainsäätäjien mukaan mukanaolo lainsäädäntöprosessissa, joten komissio ei voi olla poissa olevana suhteessa ikään kuin neuvoston suoraan toimintaan. Toiseksi liittyen siihen, mitä kollegat jo mainitsivat, on tärkeää, että parlamentti otetaan mukaan ei pelkästään neuvotteluvaiheessa silloin, kun erilaisia sopimuksia neuvotellaan aivan ensivaiheesta lähtien, vaan sen on oltava mukana myöskin täytäntöönpano- ja seurantavaiheessa. Ja tästä olemme keskustelleet jo aikaisemminkin mainiten, että on keskeisen tärkeää, että komissio ottaa mukaan parlamentin kaikissa vaiheissa prosessia parlamentin, koska parlamentti varmistaa kaikkien vaiheiden asianmukaisen täytäntöönpanon koska aikaisemmin tietyt esimerkiksi kestävää kehitystä koskevat luvut ovat olleet hyvin sivuroolissa. Ja myöskin harmonis- sääntelyn harmonisointia koskevien osien täytäntöönpano on tärkeä asia. Se pitäisi mainita selkeästi niin, että avoimuutta harjoitettaisiin täysimääräisesti parlamentin suuntaan. Kiitos. Sitten puheenvuoron saa komissio. Komissio. Jonna Leheshuk ehkä. Olkaa hyvä. Yes, hello. That was close enough. Niin, kyllä se aika likelle tuo ääntäminen. Kiitos puheenjohtaja, että kutsuitte, pyysitte komission käyttämään puheenvuoron. Toimielin sopimus paremmasta lainsäädännöstä on hyvin tärkeä. Se on tärkeää sen takia, että se auttaa meitä tekemään paremmin yhteistyötä ja yhdessä saamaan aikaiseksi parempia tuloksia. Haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että keskustelut toimielinten välillä silloin kun kyse on sopimuksen täytäntöönpanosta, täytyy järjestää kolmen osapuolen kesken. Näin määrätään artiklassa 50 tässä sopimuksessa. Neuvottelut artiklasta 40 ja tekninen kokous on juuri nyt parhaillaan käynnissä. Ennen kuin tiedämme neuvottelujen keskustelujen tuloksen, niin on hyvin vaikea tutkia keskustella käytännön yhteistyön järjestelystä ja tiedonjaosta liittyen kansainvälisiin neuvotteluihin. Aivan niin kuin tiedätte, 12. joulukuuta järjestetään kokous, jossa arvioidaan poliittista tilannetta. Tämä kokous järjestetään Strasbourgissa. Siellä käsitellään sopimuksen tilannetta, mitä on yhdessä saatu aikaiseksi. Ja tässä vaiheessa en voi kommentoida tämän enempää. Kiitos. Kiitos paljon. En ole ihan varma, onko sovittu 12. joulukuuta kokouksesta. Keskustelin Viron ministerin kanssa ja sovimme, että tämä saattaisi olla viimeisellä viikolla ennen joulua, 18. tai 19. päivä siis, mutta ei Strasbourgin viikolla monista syistä. Ja sitten sisällöstä. Totta kai meillä on hyvät käytänteet täällä Intavaliokunnassa. Ja siksi minusta komission tulisi neuvotteluissa tukea näitä käytänteitä. Meillä on selkeät järjestelyt komission kanssa, että väliaikaisesti ei tätä panna mitään sopimuksia ennen kuin parlamentti on hyväksyntänsä antanut. Joten yritetään nyt, että tämä taso toteutuu kaikissa valiokunnissa, koko parlamentissa. Kiitos oikein paljon, edustaja Bentsä. Mr. Chair, let me Puheenjohtaja, puhun aivan lyhyesti. Haluaisin kiittää kollegoita, jotka osallistuivat tähän keskusteluun tänään ja otan huomioon kaikki kommentit tulevan työstämisen yhteydessä, kun tätä lausuntoa laadin. Kiitoksia. So, uh... Kiitos oikein paljon. Niin totta kai toivomme, että voimme edetä neuvotteluissa. Kuten hän sanoi tänään kyse on teknisestä kokouksesta ja sen jälkeen kun yhteys on saatu Viron puheenjohtaja valtioon, niin toivon, että saadaan jotain parannusta tähän järjestelmään. No niin. Luonnoksesta keskustellaan 22. päivä tammikuuta. Määräaika sitten 26. päivä tammikuuta ja äänestys 20. päivä helmikuuta. Kiitos oikein paljon. Tähän päättyi kohdan seitsemän käsittely. Ja nyt siirrymme kohtaan kahdeksan. Ja haluaisin kutsua kauppa- ja teollisuusministerin Singaporesta tänne ylös istumaan minun viereeni. Thank you. So, item eight is... Kohta kahdeksan. Ensimmäinen keskustelu EU-Singapore vapaakauppasopimuksesta. Vapaakauppasopimuksesta sovittiin kauan aikaa sitten ja sitten asia siirtyi yhteisön tuomioistuimeen ja sielläkin aikaa kului pitkään tehdä päätös monista komission kysymyksissä ja parlamentin kysymyksissä, erityisesti kysyen siitä, mikä on EUn omaa toimivaltaa ja mikä sekä toimivaltaa. 16. päivä toukokuuta tuomioistuin teki päätöksensä. Tämän jälkeen on nyt melko selvää, mikä on EUn toimivaltaa, mikä on sekä toimivaltaa. Yleisesti ottaen lähes kaikki on vain EUn käsissä. Kauppakysymykset, mukaan lukien työntekijöiden oikeudet. Portfolio, investoinnit ja kiistan sopimisasiat ovat sekä sopimuksen alaisia – ja tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että on luotava tämän sopimuksen jako. Ja me parlamentissa noudatamme tätä jaettua linjaa sopimuksiin silloin, kun on tällaisia kysymyksiä, kuten portfoliosijoitukset ja kiistan ratkaisumenetelmät ovat siellä mukana. Meillä oli selkeä kanta päätöslauselmassamme, kun kyse oli Australian ja Uuden-Seelannin neuvottelun valtuuksista. Tämä kysymys on ilmeisesti nyt ratkaistu, joten voimme keskittyä enemmän tämän sopimuksen sisältöön, eikä katso ainoastaan näitä toimivaltakysymyksiä. Siksi olen niin iloinen, että voin toivottaa tervetulleeksi teollisuuskauppa asioista vastaavan ministerin. Siin, Sim Annin. Tervetuloa tänne. Saatte kymmeneksi minuutiksi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you. Mr. Lange for the kind introduction and thank you all for the opportunity to be Kiitos puheenjohtaja Lange. Kiitos siitä, että saa mahdollisuuden tänään käsitellä EUn ja Singaporen välistä vapakauppasopimusta elämme aika lailla eriskummallisia aikoja. Protektionismi lisääntyy, kauppa on politisoitunut ja jotkut talousalueet hyväksyvät äh, nationalistisemman lähestymistavan. Osassa Eurooppaakin teknologia muuttaa perinteisiä toimintatapoja. Singapore on noussut esille globaalisti. Nämä huolet ovat kasvavia, äh, kun kasvu on hidastunut. Meidän tehtävämme on tarjota ratkaisuja näihin haasteisiin. Emme voi sulkea markkinoita, vaan pitää varmistaa se, että globalisaation edut jakautuvat tasaisesti. Samanmielisinä kumppaneina EU ja Singapore puolustavat vapaata kauppaa, monenvälisyyttä sekä kansainvälisen oikeuden määräyksiä. Kansainvälisesti me olemme läheisiä liittolaisia monenvälisessä yhteistyössä – säilytämme ja kehitämme VTOta, kestävän kehityksen tavoitteita, Pariisin sopimusta, ilmastonmuutoksesta, ihmisoikeusneuvostoa sekä ilon kautta tehtävää yhteistyötä. Kauppa on meillä molemmilla vereissä. Singaporen historia ulottuu 1800-luvulle eh, satama-toiminnan kautta. Strateginen sijaintimme, pää kauppareitien varrella on tehnyt Singaporesta yhden maailman vilkkaimmista satamista. Kauppavolyymi on kolme ja puoli kertaa BKTn kokoinen. Avoin kauppapolitiikkamme on toiminut hyvin ja se on jatkossakin vaurautemme perustana. Meillä on laaja 21 vapakauppasopimuksen verkosto, joka tehostaa meidän verkottumistamme. Lokakuussa EU-Singapore-sopimus mm, astui voimaan ja ratifiointi myös toisen vapakauppasopimuksen suhteen on käynnissä. Yhdysvallat on vetäytynyt TPPstä, mutta siltikin 11 allekirjoittajaa on tehnyt kattavan sopimuksen transatlanttisesta kumppanuudesta. Singapore pyrkii saamaan valmiiksi myös alueellisen kattavan kumppanuussopimuksen. Neuvottelemme myös uusien kumppaneiden, esimerkiksi Sri Lankan ja Euraasian talousunionin kanssa. EUn suhteen kauppa on myös ollut teille alusta saakka hyvin tärkeää vuodesta 1957 lähtien. Muistamme, että Rooman sopimus er, perustui talouspolitiikalle, mutta myös strategisille vapaan kaupan arvoille, rauhalle ja vauraudelle. EUlla on noin 38 kauppasopimusta 58 kumppanin kanssa. Se on myös tehnyt kunnianhimoisia uusia sopimuksia Japanin, Meksikon, Mercosurin, Chilen, Australian ja Uuden-Seelannin kanssa. Nykyisessä poliittisessa ilmastossa on rauhoittavaa, että komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker eh, unionin tilapuheessaan syyskuussa totesi ja korosti, että EUlla on avoin kauppapolitiikka. Maailman toiseksi suurimpana taloutena EU on ollut puolustamassa kaupan globaalia vapauttamista. Äh, pidämme tervetulleena EUn kannanottoa kaupasta. Olemme valmiita toimimaan EUn kumppanina. Singapore on luontainen kumppani EUn sitoutumiselle äh, tällä alueella. Ei ole sattumaa, että Singapore oli ensimmäinen aasialainen valtio, jonka kanssa EU päätti saada aikaiseksi kahdenvälisen vapakauppasopimuksen vuonna 2009. teemme työtä kohti yhteistä Aasian vapakauppasopimusta ja Singapore on siinä tärkeällä osalla. Sopimuksesta saadaan huomattavia etuja yrityksille Tämä sopimus johtaa siihen, että kahdenväliset investoinnit ja kauppa kasvavat. Yritykset voivat säästää tariffeissa, pääsevät markkinoille entistä helpommin sekä tavaroiden että palvelukaupan osalta ja myös teollisia tekijänoikeuksien suojaa voidaan tehostaa. Aivan kuten EUkin katsomme, että kaupan edistäminen tarvitsee tuekseen kestävää kehitystä ja sitä, että suojelemme kaikista heikoimpia yhteiskunnissamme. Siksi kauppasopimuksessa on vahva ympäristön ja työvoiman suojeleva lauseke sekä yritysvastuuta korostava luku. Niin ikään mainitaan luonnonvarojen kestävä käyttö ja hyödyntäminen. Tämä sopimus on myös pontimena meidän kahdenvälisille suhteillemme EUn ja sekä myös jäsenvaltioiden tasolla. EUn kolmanneksi tärkein kauppakumppani on EU, ja investoinneissa EU on Singaporen edelleenkin tärkein sijoittaja. Noin neljäsosa äh, suorista ulkomaista sijoituksista tulee EU-sta. Puolestaan Singapore on tärkein kauppakumppani äh, Aasiassa EUlle. Muodostamme noin kolmas, kolmasosan kaupasta ja äh, Olemme Japanin ja Norjan ja Venäjän edellä neljänneksi tärkeimpänä suorien investointien tekijänä. Yli 13 000 eurooppalaista yritystä toimii Singaporessa. Eurooppalaisyhteisö on hyvin kattava, myös kulttuurinen toiminta on vilkasta ja niillä on aktiivinen rooli, kun ne rikastavat Singaporen kulttuurielämää. Voimme tehdä vielä enemmänkin tehostaaksemme suhteitamme ennen kaikkea tulevan vuoden aikana, kun Singapore ottaa ASEANin johdon hoitaakseen. Vuonna 2018 Singapore keskittyy ASEANin vahvistamiseen, jotta se voi toimia innovatiivisena alueena. Haluamme ASEANista hyvin mm, kattavan toimijan, joka voi parantaa taloudellista ympäristöä ja voi tarttua myös tulevaisuuden haasteeseen taloudellisena alueena. Haluamme helpottaa kaupankäyntiä, sähköistä kauppaa, digitaalista taloutta ja innovointia. ASEANin markkinamahdollisuudet ovat huomattavat. ASEAN on yksi maailman nopeimmin kasvavista markkinoista. Vuonna 2016 PKT nousi 4,9 prosentilla ja kasvu siis oli 4,9 prosenttia ja asiantuntijat ovat arvioineet, että vuosittainen kasvuvauhti on 5,2 prosenttia tulevina vuosina. ASEAN on huomattava markkina-alue 600 miljoonaa ihmistä ja kolmanneksi suurin Aasian BKT. ASEAN talousalue on yksi maailman suurimmista ja EUn kolmanneksi suurin kauppakumppani Euroopan ulkopuolella. ASEAN on integroitunut ja sillä on myös laaja kauppasopimusverkosto keskeisten, keskeisten kumppanien kanssa Kiinan, Australian, Uuden-Seelannin, Korean, Intian ja Japanin kanssa. Näiden näkymien kautta meille tarjoutuu huomattavia mahdollisuuksia toimia alueiden välillä ja valtioiden välillä.

EUn vapakauppasopimuksessa on päästy jo pitkälle. Olemme saaneet sopimuksen vuonna 2012 neuvotteluksi loppuun ja investointiluku saatu aikaiseksi vuonna 2014. Olemme odottaneet tuomioistuimen päätöstä ja tämän jälkeen olemme sopimusta päivittäneet mukaan luettuna ähm, äh, ISDS-järjestelmä. Nyt sopimus täytyy ratifioida ja olemme ymmärtäneet, että komissio kuulee nyt sidosryhmiä, jotta voimme siirtyä valmiita ratifioimaan sopimusta. Singapore toimii käytännönläheisesti ne, eh, sopimuksen soveltamisessa, kun ratifiointi on saatu valmiiksi, niin että yritykset voivat todella hyötyä siitä mahdollisimman pian. Kiitos, että olette tänään paikalla. Me haluamme olla kanssanne läheisessä yhteydessä. Niille teistä, jotka ette ole vielä käyneet Singaporessa, toivon, että näemme teitä siellä pian ja Mielelläni käyn jatkossakin keskustelua kanssanne. Minister, thanks a lot. Kiitos oikein paljon, hyvä ministeri, tästä kattavasta katsauksesta. Nyt pysyvä Singaporen esittelijä David Martin saa puheenvuoron kommentoidakseen meidän kannaltamme. Chairman, uh... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin lisätä kiitokseni tähän ministeriä, ministeriä kiittäjien kuoroon. Olen iloinen, että lopulta päästään lopulta keskustelemaan Singaporen kauppasopimuksen sisältö, sisällöstä prosessin sijaan, mutta ennen sisältöön puuttumista toteaisin kuitenkin, että tämän päiväinen keskustelu ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ratifiointiprosessi olisi alkanut, koska, koska puheenjohtajakin jo indikoi, että vaikka ymmärrämme, että komissio on ehdottanut tätä sopimusta ja kahden välistä investointisopimusta, niin se täytyy silti vielä saattaa loppuun sen käsittely jäsenvaltiossa. Toivon, että jäsenvaltiot etenevät nopeasti, mutta nopeasti ei ole se sana, mitä yleensä voimme käyttää näiden sopimusten yhteydessä. Toivottavasti Euroopan unionin tuomioistuimen päätös edistää myöskin tätä. Ehkä Peter komissiosta voisi kertoa meille, miten hän näkee tämän prosessin etenemisen tällä hetkellä. Hieman taustaksi sille, mitä haluan sanoa, niin nämä neuvottelut, jotka on käyty 2013 vuosina ministerin välillä. Jos, muistanette, jos muistatte, niin kun neuvottelut alkoivat, EUlla ei ollut investointiasioissa toimivaltaa, joten pyysimme, että Singapore, Singapore ottaisi ISDS-luvun siihen mukaan koskien investointiyrityksiä Singapore, Singapore hyväksyi tämän ja luku laadittiin, mutta sitten kun puhuttiin äh, tuomioistuinjärjestelmästä, niin pyysimme ESDS tai tällaista järjestelmää, mutta Singapore ei sitä hyväksynyt silloin, joten Singapore haluamme kiittää kärsivällisyydestä ja joustavuudesta. Jos nyt otetaan vielä Brexit tähän mukaan, niin muutokset tässä järjestelmässä neuvottelun alkamisen jälkeen ovat olleet melkoisia. Kuten ministerit totesivat, että Singapore on EUn tärkein kauppakumppani ASEANin alueella tavaroiden ja palveluiden osalta. Ja minä haluan mielelläni aina ottaa tämän esille omassa maassani. Singapore on pieni maa suhteellisesti otettuna, mutta siitä huolimatta Ranskan ja USA jälkeen se on yksittäinen, suurin yksittäinen markkina skottilaiselle viskille. Ei siksi, että singaporelaiset joisivat valtavasti, vaan sen takia, takia, että se on jakelukeskus koko muun Aasian markkinoille. Ministerit ovat maininneet jo joitakin sopimuksen etuja ja lisäisin siihen vielä ehkä viisi asiaa. Ensinnäkin tämä sopimus poistaa tullitarifit kaikilta tuotteilta, jotka kuuluvat sen piiriin. 2006 vuoden jälkeen olemme jo nähneet, kuinka kauppamme Singaporen kanssa on noussut 31 prosenttia. Se on 51 biljoonaa suuruudeltaan 2016. Toiseksi sillä poistetaan käytännössä kaikki esteet kaupalle ja palveluille, erityisesti liikenne- ja telekommunikaatioalalla. Toisin kuin SETAn yhteydessä tämä on tässä on positiivinen palvelulista mukana. Ja siksi SETA plussan suhteen, tai siihen verrattuna tämä on tällainen positiivinen listaus, eikä negatiivinen. Singapore on myöskin suostunut suojaamaan 200 EU, EUn maantieteellistä merkintää, joka on suuri voitte meille tai suuri etu meille, koska Singaporella ei ole maantieteellisiä merkintöjä, joita se haluaisi suojata, joten tämä on ikään kuin myönnytys meille. Ja tiedän myös, että Singapore, Singaporea ovat amerikkalaiset painosaneet, että ne eivät hyväksyisi maantieteellisiä merkintöjä tähän mukaan, mutta singaporelaiset rohkeasti jättivät noudattamatta amerikkalaisten toimeita. Ja sitten neljänneksi ISDS on otettu esille tässä. Ja tässä täytyy huomauttaa, tai kannattaa huomauttaa, että tämä on parannusta SETA-sopimukseen verrattuna, eli tämäkin on ikään kuin SETA plus-tyyppinen. Ja sitten vielä kestävän kehityksen luku. Kestävän kehityksen ja kaupan äh, johtokunta tullaan muodostamaan äh, korkeista virkamiehistä ja kansan, kansalaisjärjestöt, jotka neu, antavat neuvoa. Järjestetään asiantuntijakuulemisia ja niin edespäin. Eli meillä on hyvin vahta, vahva sopimus luku tässä suhteessa. Mutta täytyy huomata, että Singapore on hyväksynyt vain viisi kahdeksasta tärkeimmästä ilon yleissopimuksesta ja toivottavasti Singapore edistyy näiden kolmen jäljellä olevan ratifioimisen suhteen. Toivon, että tämä sopimus saadaan aikaiseksi mahdollisimman pian ja toivon, että saamme sen täällä parlamentissa käsittelyn käsittelyssä läpi mahdollisimman nopeasti myös. Luotan, että Singapore tekee tässä läheistä yhteistyötä kanssamme. Ja sitten annan vielä mahdollisuuden kollegoille. Kiitos paljon juuri ennen joulua. On todella toivon aika. Edustaja Abeks on se ensimmäinen puhuja. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, hienoa, että voimme toivottaa teidät tervetuloa tervetulleeksi lämpimästi Merko Kolean Brysseliin. Toiseksi uskon, että voin puhua EPP-ryhmän nimissä en halua nyt toistaa kaikkia esittelijän mainitsemaa siitä, miten hyvin valmisteltu Singaporen ja EUn välinen sopimus on. Tietenkin Singapore on aina ollut EUlle hyvä ja luotettava kumppani. Uskomme, että tämä kauppasopimus saadaan solmittua mahdollisimman pian. Pahoittelen myös tiettyjä viiveitä EUn puolelta. Voitte varmasti kuvitella, että ei ole aina helppoa saada saman pöydän ääreen kaikkia teillekään päin samalta alueelta, joten 28 jäsenvaltion saaminen saman pöydän ääreen on hankalaa. EPP tukee vankasti tätä kauppasopimusta ja tämä on hyvä seuraava askel politiikassa, joka toivon, että edistyy ensi vuonna. Kiitos, että tulitte valiokuntaan. Me odotamme innolla tätä sopimusta. Kiitos paljon Emma McClarkin. And, uh, welcome, minister. Kiitos, tervetuloa ministeri. Hienoa nähdä teillä täällä. Kiitos kärsivällisyydestänne suhteissanne EU-hun. Meidän sisäiset järjestelmät ovat monimutkaisia. Te olette aina suoriutunut hyvin, suorituneet hyvin tässä kauppasopimuksessa. Kaikki tässä salissa ja myös verkossa kokousta seuraavat kuulevat viestin. Toivottavasti viesti kuuluu myös neuvostoon ja komissioon. Me haluamme, että sopimus ratifioidaan mahdollisimman nopeasti. Näin kuluttajat ja yrityksemme voivat todella hyötyä tästä sopimuksesta. ECR vastustaa sitä, että sopimus avattaisiin uudelleen jotkut haluaisivat lisäyksiä tai lisää kunnianhimoa. Meidän täytyy kunnioittaa niitä sitoumuksia, joita molemmat kumppanit ovat tehneet. Täytyy myös Singaporen kumppaneita kunnioittaa. He ovat olleet äärimmäisen ymmärtäväisiä. Nyt täytyy päästä eteenpäin, jotta sopimusta päästään noudattamaan, soveltamaan. Onkohan teillä jotakin näkemyksiä siitä, miten nämä viipeet vaikuttavat vaikuttavat äh, Singaporen tilanteeseen, jos nyt tähän prosessiin vielä tulee lisää viipeitä? Olisiko tällä käytännön vaikutuksia teidän näkökulmastanne? Sitten, jos komissio on kuulolla, niin haluaisin kysyä, mitä komissio tekee edistääkseen asian etenemistä ja lisätäkseen tietoisuutta sopimuksesta jäsenvaltioissa. Tällä tavalla voitaisiin varmistaa, että sopimus otettaisiin ikään kuin omaksi mahdollisimman nopeasti. Kiitos, edustaja Minär. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että tulit, arvoisa ministeri. Puheenjohtaja. Singaporen sopimusneuvottelut saatiin päätökseen vuonna 2014 ja sen jälkeen Yhteisön tuomioistuimelta on odoteltu päätöstä toimivaltajaosta Euroopan unionissa. Tämä on vähän hankala, kun ajatellaan nykytietoa. Meillä ei ole nimittäin sopimuksen vaikutusten arviointia. Vaikutusten arviointi on ASEANin ja EUn välisistä suhteista vuodelta 2009. ASEAN maiden kesken on eroa Singapore, Malesia, Filippiinit. Nämä ovat suuria eroja, kuten on Saksan, Kreikan tai Viron välillä. Joten toivoisin, että saataisiin ajankohtainen vaikutusten arviointi tästä sopimuksesta. Lisäksi vuoden 2009 jälkeen on tapahtunut paljon. Kesäkuussa 2009 oltiin selviytymässä juuri pankkikriisistä – sitten jälkeen on pohdittu paljon kriisin syitä, pääoman vapaa liikkuminen, pääomavirtojen vapauttaminen, pankkien rakenne. Joten mielelläni näkisin myös uuden analyysin, joka koskee rahoituspalveluita. Tämä olisi tärkeää, että voitaisiin tietää, mikä tämän sopimuksen vaikutus on rahoitusvakauteen Euroopan unionissa ja Singaporessa. Singapore on asianalueen suurin kauppa-alue – ja meillä on paljon investointeja myös in, Singaporesta meille. Syvä laaja-alainen kauppasopimus voi kyllä vaikuttaa voimakkaasti meidän talouteemme ja koko yhteiskuntamme. Toinen seikka, joka vaatisi laajaa arviointia, on vaikutus oikeuteen säädellä, right to regulate. Mitä vaikutuksia tällä voi olla rahoitusvakauteen? Ja voidaanko ajatella, että työtä tehdään ilman, että voidaan valvoa demokraattisen prosessin kautta? Haluaisimme myös tietää, mitä investointisuojalle tapahtuu. Yhteisöjen tuomioistuin sanoi, että tämä toimivalta kuuluu jäsenvaltioille. Onko tämä sopimusten mukaista? Viime viikolla kuulimme komission jäsen Malmströmiä ja hän sanoi, että vapaakauppasopimuksen tekstin pohjalta toimitaan eikä niinkään yhteisön tuomioistuimen. On, katsotaanko tässä nyt sitä, miten valvoitetaan säännöt sijoittajien osalta ja miten voidaan ottaa huomioon eri, liittymiset erilaisiin muihin kansainvälisiin sopimuksiin. Kuulisin tässä mielelläni komission kantoja. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Petra Berts on tietenkin täällä ja hän varmasti voi vastata kysymyksiin. Tyydän seuraava puhuja. Uh, paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia ministerille, että olette täällä. Paljon täällä on jo sanottukin asiasta. Minä periaatteessa olen sitä mieltä, että teitä on hieman moitittu meidän puoleltamme viime vuosien aikana neuvottelujen kuluessa ja minä katson, että me olemme nyt hieman hankalassa asemassa tällä hetkellä, kun nyt tarkastelemme sopimuksen sisältöä. Tämä Malkutus on ollut seurausta aika massiivisesta demokraattisesta keskustelusta Euroopassa, jota on käyty meidän kauppapolitiikkamme kehittämisestä, joten paljon kiitoksia kärsivällisyydestänne, kun arvioitte kauppapolitiikkaamme. Mutta mitä David sitten sanoi tämän sopimuksen sisällöstä? ja siitä keskustelusta, niin kaikkiin elementteihin ei ole keskitytty ihan riittävästi, ja niihin olisi keskity, keskityttäminen, kun lähdetään ratifioimaan. Ja ensimmäinen niistä on työoikeus, työntekijän oikeudet ja ilon yleissopimusten ratifiointi. Tiedän, että Singapore ei ole ratifioinut kolmea tärkeintä työ yleissopimusta, eli numero 37, kokoontumis- yhdistymisoikeudesta ja kansa, kansalaisjärjestöiden ja ammattijärjestöiden tai niitä koskevat lait ovat hyvin ongelmallisia, koska niissä asetetaan rajoituksia yhdistymisoikeuksille Singaporessa. Joten haluaisin kuulla, oletteko halukkaita siinä ajassa, mitä meillä on käytettävissä ennen ratifiointia, sitoutumaan vuoropuheluun siitä, kuinka voitaisiin varmistaa, että kestävän kehityksen ja kaupan luvussa taatut oikeudet toteutuisivat myöskin käytännössä eikä pelkästään EUn ja Singaporen välisissä suhteissa tämä ole tärkeää, vaan koko meidän keskinäisissä suhteissamme tämä olisi tärkeää, kun otetaan huomioon koko maailmanlaajuinen konteksti, ja tähän mainit, viitat, viittasitte jo oman puheenne alussa, esimerkiksi globalisaation vastainen liikehdintä eri puolilla maailmaa katsoo tätä tarkasti. Tämän parlamentin tehtävänä on edistää monen välisyyttä ja maailmanlaajuista globaalia hallintaa ja sen tukemista ja työntekijöiden ja työoikeuksien takaamisessa. Tämä on hyvin tärkeä asia ja siinä täytyy olla mukana ILOn standardit ja kansainvälisesti tunnustetut standardit. Ja olin hieman huolestunut sen suhteen, että ILOn asiantuntijakomitea oli pyytänyt Singaporelta äh, selvityksiä työntekijöiden oikeuksien äh, toteuttamisesta ja täytäntöönpanemisesta. Singaporen hallitus ei ole tähän kyselyyn vastannut. Ja haluaisin kuulla nyt, kuinka voisitte varmistaa, että nämä FTA-sopimuksen, kaupasopimuksen, kestävän kehityksen luvut tultaisiin todellakin panemaan täytäntöön ja Singaporessa. Kiitoksia paljon. Kiitos paljon, Inga. Gracias, presidente, también. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin kiitän ministeriä siitä, että olet olette täällä paikalla ja tunnusta, tunnustan sen suuren työn, mitä olette tehneet hallituksen edustajana täällä. Ja kuten juuri Jude tuossa edellä totesi, olen pahoillamme, pahoillani kaikista niistä viivytyksistä, mitä on tapahtunut ja kiitämme Singaporen hallitusta kärsivällisyydestä, mutta oli kuitenkin välttämätöntä kuulla Euroopan unionin tuomioistuinta tässä asiassa, jotta juridiset epävarmuustekijät saataisiin eliminoitua. Minä haluaisin esittää kysymyksen teille, koska tässä on otettu esille positiivisia aspekteja, joita tämä sopimus tuo mukanaan ja joista olen samaa mieltä. Ja minulla oli sitä paitsi mahdollisuus käydä myös äh, Singaporessa ja pystyin toteamaan siellä, kuinka maa on mennyt valtavilla harppauksilla eteenpäin ja kysyisinkin, mikä inhimillisen kehityksen indeksissä oleva asema, joka siis Singaporella on viisi, se on viitos sijalla tässä indeksissä ja Kanada on esimerkiksi 11 sijalla. Ja Kanada ei ollut hyväksynyt ilon kaikkia yleissopimuksia silloin, kun tämän parlamentin piti ratifioida solmittu sopimus ja silloin piti avata neuvottelut yksityisen äh, riitojenratkaisumenettelyn ja myöskin äh, VTOn, tai anteeksi, VTOn sopimusten hyväksymismenettely. Joten haluaisin kysyä Singaporelta, että kun otetaan huomioon, kuinka korkealla tasolla teknologinen ja taloudellinen kehitys Singaporessa on, niin miksi Singapore ei ole ratifioinut näitä perustavanlaatuisia yleissopimuksia ja miten eh, Singaporen hallitus voisi sitoutua, missä määrin se voisi sitoutua näiden asioiden edistämisen ratifiointiin tämän parlamentin edessä täällä? Kiitos. Ministeri, nyt teillä on mahdollisuus vastata. Thank the speakers. Kiitos oikein paljon kaikille puhujille näistä kommenteista alustukseen liittyen. Uskoakseni kommentit tai esitetyt kysymykset ehkä sopivat osittain paremmin komission vastattavaksi, mutta minä haluaisin omalta osaltani puhua tästä aiheesta, joka oli esillä useammassakin kommentissa. Sinne kysyttiin kaupasta ja kestävästä kehityksestä erityisesti työoikeudesta. Tämä antaa mahdollisuuden minulle jakaa vähän tietoa teille siitä, mikä on Singaporen kanta työntekijöiden suojeluun. Meillä on tällainen kolmikanta lähestymistapa. Meillä on hyvin läheiset suhteet työntekijöitä edustavien ammattiliittojen, työntekijöiden ja hallituksen välillä. Tämä kolmikantarakenne on esillä monessa päätöksentekotyössä, myös luomassa konsensuksia siitä, miten voimme kasvattaa talouttamme. Esimerkiksi kolmikantakomiteat on asetettu neuvottelemaan palkoista, Meillä on kansallisella tasolla palkkaneuvosto. Meillä on myös kolmikantakomiteoita, jotka pohtivat sitä, miten voidaan edistää ikääntyneiden työntekijöiden tai naisten mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Kolmikantaneuvotteluita käydään kaikista laista tai päätöksistä, joilla on vaikutuksia talouteen tai työpaikkoihin. Tämä teema on siis aina läsnä työssämme. Voin lisätä täällä myös sen, että vallassa olevan puolueen parlamentin jäsenet myös olettavat läistä yhteistyötä ammattiliittojen kanssa ja myös neuvonantoa. Minä olen Kiinan opettajien liittoon hyvin läheisissä suhteissa tällä hetkellä. Tällainen läheinen kuuleminen ja yhteistyö työnantajien ja ammattiliittojen ja hallituksen välillä meidän käsittääksemme auttaa meitä työssämme, kun haluamme hyviä ratkaisuja työntekijöillemme. 2016 lähtien työllistymisluvut ovat kohonneet. Vuonna 2016 ylitettiin 75 prosenttia. Tämä lähestymistapa mahdollistaa sen, että jatkuvasti voimme ajaa myös palkankorotuksia. Myös medani palkan nousu on tärkeä tekijä. Tämä varmasti vastaa siihen, mihin yksi puhujista viittasi, eli tämä lähestymistapa talouteen ja työpaikkojen Se, että huolehditaan työntekijöiden hyvinvoinnista, on johtanut esimerkiksi siihen, miten meidän indeksimme ovat edenneet. Me olemme selvinneet melko hyvin äh, ekonomistin ja muiden tahojen mittauksissa myös. Meillä on myös läheiset suhteet iloon. Olemme läheisessä yhteistyössä. Ja olemme myöskin ILOn kumppani, kun järjestämme keskeisiä tapahtumia, joiden aikana on tarkoitus puhua käytännöistä työmarkkinoilla. Mitä tulee sopimuksiin? Varmasti on paikallaan todeta, että me suhtaudumme hyvin vakavasti siihen, että liitymme sopimuksiin mukaan, niin haluamme huolehtia siitä, että ennen liittymistä huolehditaan siitä, että voimme hyvin tiukasti noudattaa sopimuksen kirjainta, ei ainoastaan henkeä. Kuitenkin tarkastelemme jatkuvasti uudestaan kansallista lainsäädäntöämme. Juuri siinä mielessä, että haluamme päästä lähemmäksi näiden sopimusten sisältöä. Hyvin mielellämme olemme edelleen yhteydessä jäseniin ja kuten edustaja Köhtön Darling esitti, olemme valmiita vuoropuheluun, jotta voimme esittää jäsenille, miten tämä kolmikanta lähestymistapa käytännössä auttaa meitä? Miten voidaan näin tukea palkanmuodostumista, voidaan huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista ja työllistettävyydestä Singaporessa? Ja osoitamme, miten me tuemme kaikkia ilon keskeisimpiä sopimuksia. Kiitos. Kiitos paljon teille, ministeri. Nyt Euroopan komission nimissä puheenvuoron saa maailmassa hyvin tunnettu Peter Bertz, joka on vastuussa suurista osista maailmaa. Etelä- ja Kakkois-Aasia, Australia, Uusi-Seelanti ja niin edelleen. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Thank you, Minister. Thank you, member. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri, kiitos jäsenet. Tervetuloa tähän ensimmäiseen näkemysten vaihtoon tärkeästä vapakauppasopimuksesta. Ei varmaankaan tarvitse enää toistaa, miten tärkeä äh, kauppasopimus kyseessä on. Ministeri esitteli tämän oikein hyvin. Tämä sopimus on ensimmäinen, jonka olemme laatineet ASEANin jäsenvaltion kanssa 2007-2009 olemme tällä alueella toimineet ja myös kahdenvälisesti. Ja tämä on nyt kahden välisen väylän ensimmäinen konkreettinen tulos. Toivottavasti saamme myös muiden asian kumppaneiden kanssa sopimuksen aikaiseksi. EUn läsnäolo näin vakiintuu. Meillä on Korean kanssa vapaakauppasopimus. Toivomme, että saamme vastaavia jatkossa lisää. Tämä sopimus vakiinnuttaa meidän läsnäolomme alueella ja parantaa myös uskottavuuttamme kaupan alalla Aasiassa. Tämä on kaikista laaja-alaisin kauppasopimus, jonka EU on tehnyt aasialaisen kumppanin ja ASEANin jäsenen kanssa. Singapore on pitänyt hyvin tärkeän puheenvuoron aiemmin tänä vuonna – joka myös korostaa meidän sitoutumistamme kumppaneittemme kanssa Aasiassa. Investointimääräykset, joista sovittiin 2007 syyskuussa, tämän seurauksena ne on huomioitu myös investointisuojassa ja on myös toteutettu parannuksia, joita ei ole kahdenvälisissä investointisopimuksissa kansallisella tasolla. Neuvottelutulos nyt tulisi saada voimaan mahdollisimman pikaisesti. Voimme yhtyä valiokunnan toiveeseen siitä, että voimaan astuminen tapahtuisi mahdollisimman pian. Euroopan parlamentti järjestää jo tätä näkemysten vaihtoa tässä vaiheessa, vaikkakaan virallisesti vielä eh, hyväksyntää parlamentilta ei ole edes vielä pyydetty. Meillä on tuomioistuimen kanta vapaakauppasopimuksesta ja nyt onkin äärimmäisen tärkeää, että Euroopan parlamentti toimii aktiivisesti kauppa- ja investointisopimusten alalla. Aivan niin kuin puheenjohtaja sanoi, on hyvä, että neuvottelun mandaatista saadaan päätöslauselma Australian ja Uuden-Seelannin osalta. Kyse on tulevasta kauppa- ja investointisopimusten arkkitehtuurista. Nyt tekstiä viimeistellään ja niin myös käännöksiä viimeistellään. Tämähän aina vaatii jonkin verran aikaa valmistaudumme hyväksyntään ja jäsenvaltiot ja parlamentti luonnollisesti ovat mukana tämän sopimuksen ja tulevien sopimuksien rakenteen laadinnassa. Huomattava määrä työtä on jo tehty, jotta voimme valmistella sopimuksen täytäntöönpanoa. Haluamme olla valmiina, kun sopimus astuu voimaan. Haluamme varmistaa, että se kattavasti täytäntöön pannaan me olemme jo valmistautuneet eh, toimimaan niin, että sidosryhmät EU-ssa voivat täysin hyötyä tästä sopimuksesta, tarttua niihin mahdollisuuksiin, joita sopimus heille tarjoaa ja että sopimusta käytettäisiin mahdollisimman laajasti hyödyksi. Kun sopimus on esitelty valiokunnalle, viimeistelyvaihetta silmällä pitäen, mielelläni käyn vielä jatkokeskustelua. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos paljon ja lopuksi esittelee David Martin. I'll be very brief. Paljon kiitoksia. Hyvin lyhyesti puhun. Ensinnäkin Emmalle haluaisin tehdä selväksi, että kukaan ei varmaan tässä pyri avaamaan neuvotteluja uudelleen. Neuvottelut on päätetty, kuten aikaisemmin todettiin. Singapore on ollut hyvin kärsivällinen ja suostunut muutoksiin, joten sikäli kun minä tiedän, kukaan täällä parlamentissa ei halua avata tekstiä uudelleen käsiteltäväksi. Mitä tulee kestävän kehityksen osuuteen, olemme tyytyväisiä tämän kappaleen kehitykseen, mutta kuten totesivat sekä Imata Jude, niin jos otetaan huomioon Kanada, joka on hyvin, on, joka on hyvin kypsä äh, demokratia, niin edelleenkään siellä ei oltu asianmukaista ILO-yleissopimusta ratifioitu. Toivottavasti tämä sopimus äh, saadaan valmiiksi tiukassa aikataulussa, mutta en välttämättä odota, että Singapore nyt täysin kurssissa muuttaisi, mutta odottaisimme kuitenkin joitakin merkkejä sen suuntaisesti, että haluaisitte siirtyä kohti sitä tietä, että hyväksytte nämä kolme ilon yleissopimusta. Toisin kuin jotkut Naapurimaissa niin olette hyvin sitoutuneita oikeusjärjestykseen. Ja jos allekirjoitatte jotain, niin sitten sitä myös noudatatte ja panette sen täytäntöön. Näin ei ole välttämättä naapurimaissanne. Uskon ja ymmärrän, että tämä on teille rajoitus tai rajoittaa toimintaanne, mutta uskon, että täällä parlamentissa ratifiointi tapahtuisi paljon sujuvammin, jos tämä iloasia etenisi teidän puolellanne. Mitä tulee arkkitehtuuriin, jota Peter kuvaili, niin voin toistaa vain, että toivon, että jäsenvaltiot etenevät ripeästi ja hyväksyvät tuomioistuimen päätöksen vaikutukset ja lähettävät hyväksyntänsä meille. Toivottavasti he lähettäisivät ainakin yhden suostumuksensa nopeasti. Okay. Thanks a lot. This concludes... Uh, Selvä, kiitos paljon. Tähän päättyi ensimmäinen keskustelu näistä kahdesta sopimuksesta. Kiitokset teille jälleen ministeri, että tulitte paikalle. Hienoa, että olitte täällä. Toivon, että sopimus saadaan ratifioitua ensi vuoden alkupuolella. Kiitos. Thank you. So, dear colleagues. No niin, hyvät kollegat. Seuraavana esityslistalla on kohta yhdeksän. Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta. Esittelijämme on kollega Saifi. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olen nyt laatimassa mietintöluonnosta yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta. Halusin järjestää tänään näkemysten vaihdon, jotta saamme aikaiseksi jo pohdintaa ja hieman keräämme kannanottoja yhteen. Yhteinen kauppapolitiikka on muuttunut sen jälkeen, kun tiedonanto vuonna 2015 komissiosta saatiin kaikkien kauppa-otsakkeella. Brexit on nyt neuvotteluissa ja sillä on vaikutuksia. Digitaalinen äh, kausi, jakso etenee ja julkinen keskustelu kauppapolitiikasta nostaa esille useita kysymyksiä, joihin meidän on löydettävä vastauksia. Tässä mielessä äh, puolivälin tarkastelu kauppapolitiikassa on tarpeellinen. Ja tänään esittelisin useita pohdinta-aiheita, jotka minusta ovat tärkeitä ja jotka voivat toimia ehdotustemme pohjana. Tärkeimpänä kauppa valtana meidän tulisi edistää vielä enemmän yritysten ja kansalaisten etuja. Meidän tarkoituksemme ja tehtävämme on puolustaa oikeudenmukaista, tasa-arvoista kauppaa kaikkien hyödyksi niin, että kunnioitamme sääntöjä ja toimimme selkeitten periaatteiden, kuten vastavuoroisuuden pohjalta. Tarvitaan kunnianhimoista, tasapainoista äh, kauppaa ja välineitä, jotta voimme taistella epälojaalia kilpailua vastaan ja äh, huomioida myös muut poliittiset voimat Euroopassa. On toimittava niin, että kauppapolitiikkaa täytäntöön pannaan ja sitä seurataan silloin, kun ongelmia syntyy. Kauppasopimusten sisältöä täytyy noudattaa ja eurooppalaisten välineiden tulee olla täysin käytössämme. Tarvitsemme viestintää sekä sopimuksista että välineistä ja sitä tulee äh, myös toimittaa kaikkien toimijoiden käyttöön. kaikki osapuolet otettava mukaan silloin, kun äh, sopimuksista neuvotellaan, mutta ennen kaikkea myös äh, seurantavaiheessa. Komissio voisi vuosikertomuksen lisäksi esittää etenemiskertomuksen ja siitä, kertomuksen siitä, miten jokaista sopimusta on noudatettu. Kyse on kaupapolitiikasta, jolla puolustetaan unionin perusarvoja. Meidän täytyy pyrkiä tätä tavoitetta kohden niin, että äh, syvennämme esimerkiksi GSP ja GSP Plus järjestelyjä ja korostamme myös yritysten yhteiskuntavastuuta ja edistämme ympäristö- ja yhteiskunnallisia periaatteitamme myös kansainvälisesti. Niin ikään läpinäkyvyys, avoimuus on tärkeää. Me olemme vastuussa kansalaisillemme. Heidän täytyy tietää sopimusten sisällöstä ja sen, niiden tuomista eduista. Tarvitaan lisää avoimuutta sopimukseen jo siitä vaiheesta lähtien, kun sopimuksista neuvotellaan. Komission tulisi viestiä vaikutusarvioista ja tuloksista vielä paremmin. Jäsenvaltioidenkin tulisi saada aikaiseksi kansallista keskustelua niin, että kansalliset parlamentit otettaisiin paremmin mukaan ja myös yritykset ja kansalaiset. Tänään voin päättää puheenvuoroni näistä aiheista tähän. Tämä näkemysten vaihto edesauttaa meitä pääkohtien luonnostelussa ja arvostan, jos kollegat osallistuvat keskusteluun. Kiitos. Kiitos paljon edustaja Saifi. Nyt varjoesittelijät. Dyrkärtön Darling on ensimmäinen, olkaa hyvä. Um, and Kiitos oikein paljon. Kiitos edustaja Saifi. Voin olla samaa mieltä monista esittelijän ensimmäistä lähtökohdista. Selvää on, että että yhteinen kauppapolitiikka, yhteinen kauppapolitiikkamme on muuttumassa merkittävästä. Suuria muutoksia on luvassa. Muutoksia ei ole vielä toteutettu täysin. Yksi tärkeä tekijä on vapaakauppasopimusten täytäntöpanoon liittyvä kertomus, joka on juuri julkaistu. Ja näin saamme paljon työsarkaa – pohtimaan sitä, miten yhteinen kauppapolitiikka toteutuu paikan päällä. Mutta vaikka tuo kertomus on hyvin tervetullut, ensimmäistä kertaa komission täytäntöönpanokertomuksen julkaissut, niin siinä on kyllä sisältöön liittyviä ongelmia. Siinä on puutteita, kun ajatellaan tilastotietoja, joita siellä esitellään. Periaatteessa maalaillaan kovinkin ruusuista kuvaa EUn kauppapolitiikasta. Siinä ei ole oikein tasapainoista lähestymistapaa, jossa otettaisiin huomioon myös jotkut kielteiset vaikutukset. Minusta tuntuu, että jos emme selkeästi pysty näkemään sekä myönteistä että kielteistä vaikutusta, joka kauppapolitiikan täytäntöönpanolla on, niin on kyllä hyvin hankala välttää luomasta – vain yksipuolista kuvaa. Pahoin pelkään, että komission luomakuva on vähän yksipuolinen, kun ajatellaan sitä, että on valittu tietyt sektorit tai yritykset esittämään tällaisia menestyskertomuksia, mutta ei ole nähty esimerkiksi, miten tämä saattaa vaikuttaa työpaikkojen katoamiseen tietyillä aloilla tai tietyn yritysten osalta, että saataisiin vähän tasapainoisempi käsitys. Samalla komissiolta kuulla melko vähän siitä, minkälainen vaikutus yhteisellä kauppapolitiikalla voi olla kaiken kaikkiaan talouskasvuun, kun ajatellaan kauppasopimusten täytäntöönpanoa. Ei nähdä oikein kokonaisvaikutusta kasvuun Euroopassa. Se olisi tärkeä aihe tutkittavaksi myös. Ja sitten, kuten edustaja Saifi sanoi, arvoihin liittyvät kysymykset tulevat esiin se, miten kauppasääntöjä tätä pannaan käytännössä. Minusta oli hyvin huolestuttavaa, kun katsoin komission täytäntöönpanokertomusta, että niin harvat säännöt, joita hyväksytään, todella toteutuvat käytännössä kauppasopimusten kautta. Tätä asiaa pitää pohtia. Katsotaan vaikka vain Koreaa esimerkkinä. Komission arvioiden mukaan on hyvin vähän täytäntöönpanoa, kun ajatellaan kestävää kehitystä ja kauppaa, henkistä omaisuutta, terveys- ja eläinterveyskysymyksiä. Me olemme parlamentissa keskittyneet näihin aiheisiin kovasti ja sitten täytäntöönpanossa on ongelmia, joten kyllä valiokunnassa pitäisi keskustella siitä, mitä paikan päällä oikein tapahtuu, jotta saamme vähän tasapainoisemman kuvan kauppapolitiikastamme. Siksi viimeisen kohtaan haluaisin siirtyä. Olen Saifin kanssa aivan samaa mieltä siitä, että avoimuus on hyvin tärkeää. Ainoastaan jos saadaan selkeä objektiivinen käsitys kauppapolitiikasta, voidaan huolehtia kunnollisesta avoimuudesta ja palauttaa vaikuttaa kansalaisten luottamus kauppapolitiikkaan siihen, että me todella ajamme sellaista kauppapolitiikkaa, jossa edistetään kaikkien oikeuksia, eikä ole vain ihan rajallista. Kiitos oikein paljon, Emma McClarkin. E Kiitoksia Puhun tässä ESEAN varjoesittelijän puolesta. EUn strateginen fokus keskittyy siihen, että kauppasopimukset toisivat konkreettisia etuja taluksille ja kansalaisille. Ja viime vuosina meillä on ollut uuden sukupolven sopimuksia Singaporen, Kanadan ja Japanin kanssa ja Etelä-Korea, Kolumbia ja Peru ovat siinä mukana myös ja täytäntöönpano on keskeisessä asemassa. On ehdottoman tärkeää tietää, mitkä konkreettiset vaikutukset näillä sopimuksilla on Äh, yrityksiin ja äh, maihin. Meidän täytyy tietää, mitä pitäisi niissä kehittää. Toivotamme tervetulleeksi tämän aloitteen ja tämän kertomuksen ja haluaisimme, että se olisi mahdollisimman käytännönläheinen ja sen mukana olisi konkreettisia poliittisia suosituksia. Tämä ei ole helppo tehtävä, koska äh, ne kattavat eri alueita ja tavoitteet ovat eri tavoitteet ovat eri, erilaiset eri maissa, mutta kuitenkin joitakin yleisiä johtopäätöksiä ja orientaatioita voidaan siitä vetää yhteen. Ja pitäisi suorittaa ex post-arviointia esimerkiksi Etelä-Korean sopimuksen kohdalla. Ja nämä kaksi prosessia pitäisi suorittaa samanaikaisesti alkuvaiheessa haluaisin hahmotella ECRn prioriteetteja ja niitä kysymyksiä, mitä meidän pitäisi tarkistella erityisesti. Ensimmäiseksi EUn yritykset eivät pysty hyödyntämään täysimääräisesti vapaakaupasopimusten eh, tarjoamia hyötyjä. Miksi näin? Sen takia, että EUn yritykset käyttävät noin 70, 70 prosenttia hyväkseen eh, mahdollisista eh, vientimahdollisuuksista, joten kuinka voitaisiin parantaa tätä tilannetta niin, että vapakaupasopimuksien luomat mahdollisuudet voitaisiin käyttää paremmin hyödyksi ja sopimuksista tiedettäisiin paremmin. Minkälaisia käytänteitä voitaisiin panna täytäntöön ja minkälaisia uusia kanavia pitäisi perustaa toiseksi? PK-yritykset ovat 30, vastuussa 30 prosentista EUn viennistä, mutta niillä on äh, haasteita kauppasopimusten hyödyntämisessä. On totta, että neuvotteluissa on nyt mukana myöskin näitä koskevia lukuja ja niitä pyritään sisällyttämään tuleviin kauppasopimuksiin. Mutta meidän ei meidän pitäisi tarkastella kohdennettua täytäntöönpanoprosessia, jotta PK-yritykset pääsivät vielä tehokkaammin mukaan. PK, jotta ne voisivat päästä ulkomaiden markkinoille, joutuvat muokkaamaan tuotteitaan ja liiketoimintamalliaan, jotta ne voisivat tyydyttää paikalliset tarpeet ja maut. Myöskin monikansalliset yritykset ovat merkittävässä roolissa, jotka äh, kun, ja kestävän kehityksen edistäminen ulkomaisilla markkinoilla vaatii asianmukaisen teknologian rakentamista ja markkinointistrategian äh, uudistamista. Ja kolmanneksi tuki, kaupalle tarjottava tuki, tukitoimet. Meidän täytyy parantaa kehittyvien maiden mahdollisuuksia käyttää hyväksi EUn kauppasopimuksia. Ja tavoitteena pitäisi olla parantaa kehitysulottuvuutta kauppasopimuksissamme niin, että nämä maat pääsisivät mukaan täysimääräisemmin maailmanlaajuisiin arvoketjuihin kestävän kehityksen edistämisen kautta. On löydettävä inno- innovatiivisempia tapoja saada tätä aikaiseksi ja vielä arvoperustaiseen kauppaan toteaisin, että EU perustaa toimintansa pehmeään voimaan niin sanotusti ihmisoikeudet, työsuojelu eh, ja ympäristöstandardit ovat tärkeässä asemassa. Ja BKT, BKTn kehitys on pidettävä tässä mielessä myös. Mutta haluaisin varoittaa siitä, että sanktiot otettaisiin mukaan tässä. Toivottavasti tämä tärkeä kertomus ei joudu tällaisen aiheen äh, ikään kuin kaapaamaksi. Näistä aiheista on keskusteltava tammikuussa, mutta meillä on vielä pitkä matka johtopäätösten tekemiseen odotan mielellä, mielelläni ilolla näkeväni ää, äh, lausuntoluonnoksen ja kiitän, että kuuntelitte. Kiitos paljon Dita Liberaalien nimissä. Kiitos puheenjohtaja. Ensin olisin esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, mitä hän aluksi sanoi. Että maisema on täysin muuttunut ja siihen pitää voida nyt reagoida. Kun katsotaan Yhdysvaltain kantaa ja ainoastaan meidän suuntamme, tietysti on jäädytetty, mutta jos ajatellaan Yhdysvaltain toimia globaalisti, niin EUlla on kyllä nyt mahdollisuus, mahdollisuus jatkaa liberaalia kauppapolitiikkaansa – Joten toivoisin, että komissio hyvin proaktiivisesti pyrkisi avaamaan uusia markkinoita toisaalta. Toisaalta on muistettava, mitä täällä on jo sanottu. On katsottava, mitä nykykumppaneiden kanssa voidaan tehdä, nykykauppasopimusten uudistaminen, mutta myös täytäntöönpano on tärkeää, nykykauppajärjestelyiden täytäntöönpano käytännössä. Kaiken kaikkiaan EU on mielestäni ottanut oikean lähestymistavan, kun se pyrkii löytämään uusia kumppaneita. Ja Suomi on sopimuksia sellaisten maiden kanssa, jotka kanssamme haluavat luoda avointa sääntöperusteista kauppajärjestelmää. Palaan lisää prioriteettiin, joka EU:ssa meillä on. Pitäisi ajaa monin keskistä sääntöihin perustuvaa järjestelmää VTOssa. Sen pitäisi olla kauppatavoitteemme. Lisäksi on sopeutettava sopimuksia niin, että otetaan huomioon uudet alat, jotka ovat tänä päivänä kaupassa tärkeintä, koska paljon muutoksia on tapahtunut myös sisällön osalta siitä, mistä bisnesmaailmassa on varsinaisesti kyse tänä päivänä. Siksi on ratkaisevan tärkeää, että digitaalinen kaupan luku otetaan kaikkiin tuleviin vapakauppasopimuksiin. Datavirrat pitäisi muun muassa ottaa huomioon. Lopuksi asia, jonka mainitsitte, olen aivan samaa mieltä siitä, että on tärkeää, että saadaan tulokset ja näin etua yrityksille, yhteiskunnalle ja kansalaisille, mutta myös viestinnän pohtiminen on tärkeää. Tässä olemme vielä jälkijunassa. Kiitos. Kiitos paljon Helmut Scholz Gwen uh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää mahdollisuudesta kerran vuodessa kenties jatkossa perehtyä hieman syvällisemmin yhteiseen kauppapolitiikkaan ja sen täytäntöönpanoa erityisesti. Kollegat totesivat, että toisaalta seurantaa tarvitaan, minkälaisia muutoksia, mitä uusia välineitä on käytössä yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanossa. Ja tämän lisäksi pitäisi perehtyä myös ongelmakohtiin, aukkokohtiin, kaiken siihen, mikä ei ole sujunut aivan niin hyvin. Tässä vastaamme tulee koko modernin yrityselämän monimutkaisuus. Uskon, että vuonna 2015 Beginin mietinnössä esitettiin hy- hyvässä uskossa ajatus siitä, että saataisiin vuosikertomus tai ainakin toistuva katsaus kauppapolitiikkaan. Kolme aivan konkreettista seikkaa, jotka haluaisin mainita, mainita tähän liittyen. Mielelläni tekisin näiden aiheiden tiimolta yhteistyötä esittelijän kanssa. Hiljan valiokunnassamme olemme keskustelleet talouden ohjauksesta ja hallinnasta kaupan alalla – kun puhumme sääntöihin perustuvasta kauppapolitiikasta, niin tämän tulisi sisältää myös pohdinnan siitä, kuka säännöt määrittelee ja laatii, kuka niistä päättää. Kauppapolitiikan täytäntöön panossa on kyse myös siitä, kuka hyötyy kauppapolitiikasta – me olemme halunneet aina luoda yhteyden äh, kauppaa kaikille, mm, kaikkien kauppaa tiedonantoon. Me olemme halunneet kaupalle tukea äh, sekä EUn näkökulmasta että myös kolmansien maiden näkökulmasta niin, että kansalaisten etu huomioidaan. Ja kolmanneksi meidän täytyy seurata myös esimerkiksi MFA Aid for Trade-välineiden käyttöä emme voi yleisellä tasolla vain keskustella vapakauppasopimuksesta, vaan täytyy perehtyä jokaiseen välineeseen aivan erikseen. Tämän lisäksi meidän tulee perehtyä kriittisesti myös siihen horisontaaliseen suhteeseen, joka vallitsee eri sopimusten välillä – tilanne sekä kumppanimaissa että EU:ssa on hyvin vaihteleva. Mitkä ovat kumulatiiviset kertyvät vaikutukset, joita yhdellä sopimuksella on muihin sopimuksiin? Meidän on otettava oppia kokemuksistamme ja aiemmista keskusteluista. Täytyy katsoa, mitä voitaisiin tehdä, ketkä toimijoita olisivat eh, nykyisen kauppapolitiikan puitteistossa – ja tätä kautta voimme kehittää näkemystämme uudesta kauppastrategiasta vuoden 2019 jälkeiselle kaudelle. Klaus Buchner. Kiitos vihreiden missä Klaus Buchner. Kiitos paljon, kiitos myös esittelijälle. Kiitos näistä hyvistä ajatuksista. Tänään olisin vähän niin kuin paloisen puolesta olisi hyvä, jos komission kertomuksessa jo olisi jotain kriittisiä huomioita, esimerkiksi Meksikoon liittyen. Pitäisi pohtia, mitä sopimus tarkoittaa ihmisille köyhyyden vastaisessa taistelussa ja työllistymisessä. Varmasti olisi ollut hyvä, jos neuvottelut olisivat toimineet toisin, mutta tiesimme, että näin käy, koska nafta – sopimuksen vaikutusten arviointi saatiin jo parikymmentä vuotta aikaisemmin. Eli minun mielestäni hyvin selkeästi tässä on nyt puutteita näiden sopimusten neuvotteluissa. Tämä on selvää. Mielestäni olisi tärkeää myös, että kertomuksessa puhuttaisiin enemmän kestävästä kehityksestä. Tarkoitan tässä siis meidän mietintömme. Tätä aihetta pitäisi käsitellä kattavasti. Ennen kaikkea tulisi selvittää, että tarvitsemme menetelmän, jota komissio voisi noudattaa, jotta järjestelmällinen arvioiminen olisi mahdollista. Sitä ei ole tällä hetkellä. Tämä olisi tärkeää tulevaisuudessa. Ajattelen tässä kestävää kehitystä sekä sosiaalisissa kysymyksissä että ympäristön saralla. Kiitos paljon. Ja Nadia Hirsch. Um, Kiitokset esittelijälle Dita esittelijä Alden kannan. Voisin keskittyä vain yhteen kysymykseen. On oleellista, että huomioimme myös eh, digitalisaation jatkotyössämme. Sitten se tulisi eh, käsittää kokonaisuudessaan. Se aiheuttaa myös kulttuurisia muutoksia. Sähköinen kauppa, yksityisyyden suoja, kansalaisvapaudet ja digitalisoinnin jatkuminen, kaikkia näitä tulisi käsitellä myös johdonmukaisemmin. EUlle on tärkeää, että edistämme avointa kauppa-agendaa, joka pohjautuu yhteisiin periaatteisiimme. Tarvitaan avointa keskustelua kansalaisten kanssa siitä, mihin suuntaan yhteistä kauppapolitiikkaa tulisi viedä digitaalisella aikakaudella. Kiitos. Thanks a lot, sir. Kiitos paljon. Ja nyt kauppapääosaston johtaja Kuulitte paljon kommentteja komission työstä. Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja Lange. Kiitos oikein paljon kaikille arvon jäsenille Euroopan parlamentissa näistä kommenteista. Kuuntelin hyvin tarkkaan kaikkia kommentteja. Muutama huomio vain omalta osaltani näistä mainituista kysymyksistä. Ensinnäkin Suurkiitokset esittelijä Saifille kommenteista. Ensin haluaisin kiinnittää vain teidän kaikkien huomionne periaatteessa kahteen kertomukseen, koska tiedätte, että osana kauppapakettia unionin tilapuheessa puheenjohtaja Junckerin puheessa mainittiin, että meillä on puolivälin arviointi kaikkien kauppastrategian osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että strategia on voimassa, mutta lisäksi raportoidaan niistä kysymyksistä, jotka on saatu jo aikaan. Paljon on edelleen toki tehtävää. Hiljattain ja kiittäisinkin vapakauppasopimusten täytäntöpanokertomuksen rahoitukseen kohdistuvista kommenteista. Tästä keskusteltiin viime viikolla valiokunnassa. Silloin varapääjohtajamme myös esitteli tämän vapaakauppasopimusten täytäntöönpanokertomuksen ja näistä molemmista nyt. Ensin haluaisin vain painottaa sitä, että keskeiset periaatteet ovat edelleen samat EUn kauppapolitiikasta. Avoin sääntöihin perustuva kauppapolitiikka, jossa pyritään hyvinvointiin, huolehditaan EUn ympäristö, kuluttaja ja työlainsäädännöstä, edistetään EUn keskeisiä arvoja. Nämä kysymykset ovat siis edelleen kauppapolitiikan keskiössä. Monet teistä ottivat esiin avoimuuskysymyksen. Kauppapolitiikassa avoimuus on tärkeää, kun ajatellaan kauppapolitiikan legitimiteettiä. Varmasti olette myös huomanneet, että ensimmäistä kertaa historiassa julkaistiin mandaattiluonnos neuvotteluihin Uuden-Seelannin ja Australian kanssa. Nämä julkaistiin syyskuussa. jotta voidaan mahdollistaa erityisesti keskustelu jäsenvaltioissa, kansallisten parlamenttien kanssa, mutta myös kansalaisten kanssa jäsenvaltioissa. Tämä on tärkeää. Ja varmasti pyydämme edelleen jäsenvaltioita osallistamaan kansalliset parlamentit mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kauppaneuvotteluihin. Ja myös kehotamme julkaisemaan vanhemmatkin mandaatit Ja sitten reilu kauppa, kaikkien kauppa. Meidän strategiamme nimihän on kaikkien kauppa. Kyse on vastavuoroisuudesta ja tasapainoinen kauppa on varmasti edelleen kovasti tämän strategian osana. Ja sitten seuranta, sopimusten seuranta – Monet teistä esittivät kommentteja vapaakauppasopimusten täytäntöönpanoon. Painottaisin vain muutamaa seikkaa. Itse asiassa, tai oikeastaan ensimmäiseksi sanoisin, että tämä on ensimmäinen kertomus ja varmasti on pidettävä mielessä, että tämä on nyt ensimmäistä kertaa, kun näin tehdään. Tämä ei ole varmaankaan ihan täydellistä, vaan ensi vuodelle voimme jo oppia jotain tästä kokemuksesta ja ottaa huomioon myös ne kommentit, joita te olette esittäneet. Pyrimme tasapainoon. Jotta ei nyt maalailtaisi liian ruusuista kuvaa. Olemme kyllä esittäneet hyviä esimerkkejä, mutta samalla me esittäneet, millä saralla olemme vähän jäljessä. Ja yksi näistä, ja monet teistä mainitsivat tämän, on suosituimmuusjärjestelmän käyttö – EUn yrityksissä. Painottaisin muutama perussyytä meidän käsittääksemme. Ensinnäkin ei ole oikein riittävästi tietoa. On tiedon puutetta yritysten puolelta. Siksikin kannustamme jäsenvaltioita tekemään työnsä. Lisäksi on mandaatti ja tarjoamme lisätietoa kauppa sivustoillamme. Myös sivustoilla, joissa puhutaan markkinoille pääsystä. Sieltähän yritykset tietoa hakevat. Erityisesti siksi, että yksi syy on monimutkaiset alkuperäsäännöt ja nyt siellä on erityinen osio, joka käsittelee tätä aihetta ja sitä sopimuksen osalta on paljon enemmän asiaa kuin aikaisemmin, jotta voitaisiin siis lisätä tiedonsaantia ja myös selittää yrityksille paremmin, miten voitaisiin hyötyä näistä mahdollisuuksista. Kuten eri jäsenvaltioista nähdään, näiden käyttö vaihtelee. Siksi taksun pääosasto tekee myös tätä työtä ja tehdään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, että voitaisiin kiinnittää jäsenvaltioiden huomio tähän asiaan. Kiitos. Huomaan, että puheen aikani taitaa olla lopussa, mutta kiitos oikein paljon. Edustaja Saifi. Merci, euh, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka käyttivät puheenvuoroja ja luonnollisesti myös komissiota. Olen kirjannut muistiin kommentit. Muistutan, että meille tietyt seikat ovat erityisen tärkeitä. Esimerkiksi täytäntöönpano ja sen seuranta, tämä on meille oleellista. Avoimuus, äh, digitaalinen näkemysten vaihto tästä kaupasta, PK-yritysten tilanne, niitä täytyy aina pitää prioriteettina, yritykset ja kansalaiset, joiden tulisi vieläkin enemmän hyötyä tästä kaupasta. Olen samaa mieltä myös siitä, että tämän mietinnön tulisi olla äärimmäisen käytännönläheinen laadin mietintöluonnoksen tältä pohjalta. Luonnollisesti olen kollegoiden käytettävissä ja otan huomioon heidän kommenttinsa. Ähm, Kiitos oikein paljon. Mietintö esitellään tammikuussa 22. päivä ilmeisesti. Ja näin työmme jatkuu. Tähän päättyi kohdan yhdeksän käsittely ja siirrymme eteenpäin kohtaan kymmenen. Tarkoitus on lyhyesti raportoida Euroopan parlamentin ja yleisafrikkalaisen parlamentaarisen huippukokouksen tapahtumista 27.28. marraskuuta Norsulurannikolla. Heidi Hautala oli valtuuskunnan jäsen ja hän kertoo meille nyt lyhyesti tästä huippukokouksesta. Olkaa hyvä. Äh, indeed. Paljon kiitoksia. Todellakin olin Intan edustajana tämän parlamentin valtuuskunnassa siellä. Ja meillä oli äärimmäisen mielenkiintoinen kaksipäiväinen konferenssi juuri ennen varsinaista äh, parlamenttien välistä tai unionien välistä huippukokousta – Keskustelut parlamentaarikojen välillä ovat lupaavia, koska minun mielestäni näkymä näkymät ovat paremmat yhteisymmärryksen saavutamiseksi silloin, kun puhutaan parlamentaarikkojen kesken. Ja se kokous, joka meillä oli, hyväksyi Abujan vetoomusnimisen lyhyen julkilausuman. Sihteeristö varmaan sen lähettää teillekin. Se liittyy kauppakysymyksiin monilla tavoilla, mutta siinä on osoittanut omistettu yksi erityiskohta kaupalle ja investoinneille. Siinä todetaan, että Afrikan maiden integroiminen maailmanlaajuiseen ja alueelliseen kauppaan on prioriteetti ja siinä kontekstissa myöskin äh, mannermaisen vapaakauppasopimuksen perustaminen olisi tärkeä perustuen yhteistyöhön ja vastu- yhteisvastuuseen kauppasopimuksissa. Totesimme, että EUn pitää kauppapolitiikansa kautta myötä vaikuttaa tämän tavoitteen saavuttamiseen ja Afrikan maiden pitää voida luottaa, että alkuperäsäännöt toimivat ja liberalisointi aikataulut ovat symmetrisiä. Ja kuten tiedätte, kaikki nämä aiheet ovat olleet vahvasti esillä talouskumppanuussopimuskeskusteluissa ja niistä ei aina olla oltu yhtä mieltä. Samanaikaisesti lausumassamme todetaan, että Afrikan maiden tulee taata investointien oikeusvarmuus. Ja me keskustimme, keskustelimme todellakin aika paljon hyvästä hallinnosta ja henkilökohtaisesti minua rohkaisi kuulla, kuinka monet parlamentaarikot ymmärtävät, että he eivät voi jatkuvasti vain syyttää muita köyhyydestään ja alikehittyneisyydestään, vaan heidän täytyy ottaa vastuu omiin käsiinsä ja parantaa hallintoaan. Ja se olisi ikään kuin ennakkoehto kaikenlaiselle hyödylliselle kaupankäynnille ja hyödyllisille kauppasuhteille myöskin Afrikan kansalaisten näkökulmasta. Myöskin Euroopan parlamentin valtuuskunta tunnusti sen tosiasian, että meidän kuuluisa ulkoisten investointien suunnitelmamme oli lähes poissa olevana siellä puheissa. Ja ymmärrän, että hallitukset ovat samankaltaisia. Olen kuullut, että Afrikan unionin 55 maan hallitukset eivät ole kovinkaan paljon valmistautuneet etukäteen kaikkiin niihin keskusteluihin, mitä Afrikan unionissa käsiteltäisiin. Sehän on hyvin progressiivinen elin, mutta ne asiat, joista keskusteltiin varsinaisessa huippukokouksessa, olivat sellaista, niitä ei ollut kovinkaan, vai, kovinkaan helppoa saada läpi. Kansan, kansalaisjärjestöiden toiminnasta keskusteltiin paljon. Mogherini toi sitä esille ja puhun tässä nyt varsinaisesta hallitusten välistä huippukokouksesta. Esimerkiksi puhuttiin siitä, että olisi tärkeää kutsua paikallistason toimijoita, nuorisojärjestöitä ja kansalaisjärjestöjä ilmaisemaan kantansa. Mutta vielä on paljon tehtävää sen suhteen, että Afrikan yhteiskunnan edustajat kokisivat, että heidät, heitä halutaan kuulla. Ja se on tärkeä asia, jotta hallitus voisi olla vastuuvelvollinen ja luotettava. Myöskin nuorille työpaikkojen luominen Afrikassa oli yksi avainkysymyksistä. Ja tämä ei ole ollenkaan helppo haaste ratkaistavaksi, koska meidän valtuuskuntamme kävi kotivarassa sijaitsevaan ää, kansainvälisen siirtolaisjärjestön toimistoon ja siellä havaittiin, että siellä oli paljon nuoria kotivaran kansalaisia, jotka oli palautettu kotiinsa kotivaraan Libyasta lentoteitse. Ja voin kertoa teille, että monilla näistä nuorista miehistä, joista, joita puhuttelimme, oli koulutus ja tutkintoja, mutta he olivat aivan varmoja, että he eivät löytäisi työpaikkaa kotivarassa. Ja sitten jos heillä oli Euroopassa sukulaisia, serkuja tai muita he lähtivät tälle vaikealle matkalle Eurooppaan, mutta jumittuivat Libyaan. Ja erityisedustaja puhui juuri Libyan tilanteesta kehityskomiteassa. oli todella sydäntä särkevää nähdä, että noissa pidästyskeskuksissa Libyassa tapahtuu todellista kidutusta. Näimme valokuvia ihan todellisesta to, kidutuksesta. Kyseessä ei ole mikään CNN valeuutisjuttu. Minusta tämä on kuitenkin hyvä pohja, jolta voidaan jatkaa kaikkien kauppa-aloitetta Afrikan suuntaan. Ja tässä on meillä paljon työtä. Ja varmaan mielellänne kuulette sen seikan, että Deven kollegamme kävivät samalla banaaniplantaasilla, kun me kävimme esimerkiksi Mari Arena ja Helmut Scholz ja minä katsomaan, kuinka vastuulliset yritykset todellakin luovat vastuullisia työpaikkoja kansalaisilleen. Ja tätä tie, tällä tiellä on edettävä. What about... Uh... Kiitos Heidi. Ehkä yksi kysymys. Afrikan unionin tulliliittoa. Keskustelitteko siitä? Eh, ja, e- eh. Kyllä, no ei, ei siellä parlamentaarisessa konferenssissa siitä keskusteltu. Ja toteaisin, että minun tuntemukseni oli sellainen, että parlamentit ovat aika etäällä päätöksenteosta. Ja minun mielestäni meidän tehtävänämme olisi hieman potkia heitä tarttumaan omia hallituksiaan ryntäistä ja äh, hakemaan tiukempia yhteyksiä sinne. Eli tämä on todellinen foorumi, jossa käsitellään todellakin parlamentin jäsenet eivät olleet näissä keskusteluissa kovinkaan paljon mukana. Pystyisin ehkä antamaan jonkinlaisen vastauksen tähän kysymykseen, jos minulla olisi jo loppuasiakirja tuosta varsinaisesta huippukokouksesta, mutta tämä asiakirja ei ole valmiin, valmis vielä, koska se ei ollut ollenkaan helppo laadittavaksi. Se on vielä, vielä kiistanalainen teksti, siitä keskustellaan ja väännetään ja ehkä siellä on myöskin teknisiä ongelmia, joten en pysty tässä vaiheessa vastaamaan. Mutta toivottavasti tämä vapakauppasopimus etenee pikkuhiljaa eteenpäin ja siinä toivottavasti on myös tulliliitosten mukana. Kiitos paljon, eteen parlamentaarisen kokouksen loppuasiakirja on meidän nettisivuillamme. Se on siellä valmiina. Tässäkin tapauksessa siis toimimme paljon ripeämmin kuin neuvosto ja komissio. Tähän päätettiin kohdan 10 käsittely. Seuraavana kohta 11. VTOn 11. ministerikokous. Kokouksen valmistelu. Tämä kokoushan järjestetään ensi viikolla. Ja haluaisin mainita pari seikkaa. Johdannonomaisesti ja sitten saamme komission esityksen. Ensinnäkin, nyt käydään keskustelua monien kansalaisjärjestöjen ja toimittajien viisumeista. Minun käsittääkseni Argentiinan hallitus on kieltänyt viisumin noin 70 hengeltä ja samalla vienyt mahdollisuudet osallistua tähän kokoukseen ja myös pääsy konferenssiin on lähes mahdoton, joten melko erilainen lähestymistapa kuin esimerkiksi Nairobissa. Minä en voi tällaista hyväksyä, joten minun kantani on se, ja tästä keskustelimme aikaisemmin, että kauppapolitiikka juuri tarvitsee avoimuutta ja vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Tästä syystä pyytäisin komissiota kommentoimaan myös tätä asiaa. Henkilökohtaisesti puheenjohtajana olen lähettänyt kirjeen Argentiinan hallituksille. Melko tiukka sanaisen kirjeen. Looking uh, like the mouse to the snake, uh, uh to, to, to the United States. Toisaalta pohdimme tietenkin myös Yhdysvaltain toimia. Meillä on lokakuun 24 esitetty kannanotto, jonka mukaan Yhdysvalloissa ei ole valmiita neuvottelemaan mistään kysymyksistä, jotka ovat pöydällä. Siellä oltiin valmiita puhumaan vain, mutta ei välttämättä neuvot neuvottelemaan VTOn rakenteesta. No, tässä ei ollut valmis myöskään jatkamaan valmisteluasiakirjan keittelemistä Genevessä viime viikolla. Ja tämä liittyy tuomareiden nimittämiseen. Riitojen ratkaisu, eli men meteossa. Eli en oikein tiedä, miten tämä vaikuttaa sitten Buenos Airesin ministerikokouksen. Meiltä lähtee tiukka Euroopan parlamentin valtuuskunta. Teillä on parlamentaarinen kokous ennen ministerikokousta. Mutta kaikki liittyy nyt tähän kysymykseen, miten voidaan todella taata jonkinlainen edistyminen avoin olemien kysymysten osalta ja jotain uusia kysymyksiäkin on. Miten saadaan sopu VTO 164 jäsenvaltion kesken? Tämän sanottuani pyytäisin komission VTO-asioista vastaavaa johtajaa vastaamaan. Kiitos. Very much, uh, Mr. Chairman. Let me give you perhaps an update. Kiitos puheenjohtaja. Kenties voin päivittää tietoja, en pysty kaikkeen vastaamaan, mutta totta kai Haluamme myös valtuuskunnan kanssa sitten paikan päällä tehdä yhteistyötä, aivan niin kuin mainitsitte. Täysistuntokeskustelussa kaksi viikkoa sitten asia mainittiin, eli nyt voi vain päivittää tietoa valmisteluprosessin suhteen. Valmistelu on jatkunut Genevessä kahden viikon aikana. Työ on tehostunut, uusia ehdotuksia on tehty VTOn jäsenten toimista tässä prosessissa. Ja suoraan sanottuna selkeys ei juurikaan ole lisääntynyt lopputulosten suhteen, eli neuvottelut jäävät sitten Buenos Airesissa käytäviksi ministeritasolla. Pitää paikkansa, että kannat ovat vielä varsin kaukana monissakin kysymyksissä ja tämä sitten vaikuttaa niin, että kattavan tuloksen saavuttaminen todennäköisesti on varsin vaikeaa. Kävisin lävitse muutamia keskeisiä kysymyksiä, joista neuvotellaan Buenos Airesissa. Ja kuvailen, missä tilanteessa neuvottelut nyt ovat ennen konferenssia. Ensinnäkin äh, kalataloustukien säätely. Tämähän on kestävän kehityksen äh, tavoitteisiin liittyvä kysymys. Tätä kysymystä on käsitelty tänään ja vielä huomennakin varmasti Genevessä vielä, ja tulos voidaan saada aikaiseksi Kenties tulos rajoittuu tiettyihin äh, tukiin tietyillä aloilla liittyen santelemättömään ja laittomaan kalastukseen ja mahdolliseen ylikalastukseen tiettyjen kalakantojen suhteen. Toivomme, että saadaan selkeä sitoumus neuvotella myös muista kysymyksistä, jotta päästään kattavaan tulokseen tässä neuvottelusiilossa. Sitten maatalouteen liittyvät kysymykset. EU toimii aktiivisesti näissä kysymyksissä, aivan niin kuin jo ministerikokouksen alla toimimme. Ja sitten Balin jälkeinen neuvottelumandaatti ja maatalousalan yritykset. Tässä on vielä avoimia kysymyksiä. Ensinnäkin kuinka kattava pysyvä ratkaisu on, minkälaisista suojalausekkeista neuvotellaan ja miten avoimuus toteutuu. Meille on aivan selkeää, että tällä alalla avoimuus vaikuttaa myös kokonaispakettiin, tulokseen, joka saadaan koko konferenssista. No sitten maataloudessa on käsitelty kotimaisen tuen pilaria – Siinä on havaittu jonkin verran lähentymistä ja on näkyvissä mahdollinen sopimus konferenssin tuloksena. Näiden kahden aihealueen lisäksi neuvotteluja on käyty tässä viimeisen kahden viikon aikana Genevessä ja olemme havainneet, että sopimus näistä neuvotteluaiheista ei vielä sinällään riitä pitäisi pyrkiä samanaikaiseksi laajempi paketti niin, että katettaisiin myös sähköinen kauppa. Tässä tällä alalla olemme tehneet ehdotuksia, jotta saisimme uuden VTOn työryhmän, jotta näistä aiheista voitaisiin VTOssa neuvotella. On tärkeää, että monenvälinen kauppajärjestelmä työ etenee. Sitten palvelut ja kotimainen sääntely palvelujen alalla ja avoimuuteen ja pk-yritykseen liittyvät kysymykset. EU e on tehnyt tälläkin alalla ehdotuksia. Ministerikeskustelut käsittelevät myös kaupan ja kehityksen yhteenkytkentöjä. Buenos Airesissa rakentavassa hengessä osallistumme näihin keskusteluihin. Korostamme, että tällä alalla on tarpeen saada äh, räätälöity äh, tarpeisiin pohjautuva lähestymistapa ja kehitysmaiden välillä luonnollisesti täytyy e- eriyttämistäkin noudattaa. Puheenjohtaja mainitsi vto neuvottelu toiminnot ja myös kiistan ratkaisun VTOn puitteissa. On selvää, että se, että että tuomareita ei ole nimitetty kiistanratkaisun vetomuselimeen. Tämä vaikuttaa luonnollisesti myös ministerikokoukseen. Te itsekin aiemmissa puheenvuoroissa ja komission Sam Armstrong on tehnyt aivan selväksi sen, että tämä on vakava huolenaihe EUlle. On mahdollista, että ministerikokouksessa puheenjohtaja Malkora pyrkii samanaikaiseksi laajempaa keskustelua ministeritasolla VTOn tulevaisuudesta ja sen roolista. Ei pelkästään neuvotteluelimenä, vaan myös asioita käsittelevänä, päätöksiä tekevänä elimenä niin, että asioissa päästäisiin eteenpäin. Luonnollisesti näissä keskusteluissa EU on aktiivisena mukana. No sitten prosessista. Mehän tiedämme, missä muodossa konferenssi järjestetään. Pääjohtaja on ilmoittanut, että 11. joulukuuta järjestetään viisi teemakohtaista ministerineuvottelua, keskustelua. Siellä käsitellään eri neuvottelusiiloja, kehitystä, maataloutta, sääntöjä ja tässä yhteydessä puhutaan myös kalastuksesta ja sähköistä kauppaa ja sitten palveluihin liittyviä kysymyksiä ja avoimuutta. Ministerit toimivat äh, näissä keskusteluissa välittäjinä, helpottavat neuvottelujen etenemistä ja ensimmäisen päivän päätteeksi sitten konferenssi äh, tarkastelee, mitä edistystä on saatu päivän päätteeksi aikaan. Ministerikonferenssissa tämän jälkeen sitten tapahtumat etenevät sen mukaan, mitä tähän mennessä on saatu aikaiseksi konferenssissa. Puheenjohtaja viittasi Argentiinan hallituksen päätökseen perustaa tiettyjen kansalaisjärjestöjen edustajien akkreditointi. Komission sen on tehnyt aivan selväksi, että hän ja EU pitävät erityisen tärkeänä varmistaa se, että kauppapolitiikkaa toteutetaan avoimesti. Näin ollen meille on hyvin tärkeää, että VTOn jäsenet voivat kuulla hyvin laajan kirjon sidosryhmiä. Luonnollisesti samanaikaisesti on varmistettava turvallinen työskentelyympäristö konferenssissa. Eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan edustajia paljon on mukana tässä prosessissa ja konferenssissa. Komissio, komission jäsen Malmström ja komissio kokonaisuutena voi yhtä puheenjohtajan esittämään toiveeseen. Luonnollisesti olemme nostaneet aiheen esille myös Argentiinan hallituksen kanssa juuri viime viikolla Olemme pyytäneet selkeyttä tähän tilanteeseen ja perusteluita päätökselle. Olemme saaneet merkkejä siitä, että Argentiina on valmis harkitsemaan uudelleen eri, erityisiä tapauksia, jos yksittäiset VTO-jäsenet nostavat asian esille omien sidosryhmiensä osalta. Ja olemme rohkaisseet etenemistä tähän suuntaan mahdollisimman nopeasti lähipäivien aikana. Tämä on se kanta, jonka me olemme omaksuneet ja komission jäsen on ohjeistanut tämän suuntaisesti myös Geneven valtuuskuntaamme ja Buenos Airesin henkilöstöä toimimaan hyvin aktiivisesti. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos paljon. Ehkä yksi yksinkertainen kysymys. Otan huomioon, että herra Laitauser ei osallistunut Marrakesin valmistelukokouksen ja hän viime hetkellä myös perui Berliinin kokouksen osallistumisensa, niin mitkä ovat odotuksenne? Tuleekohan herra Lighthouser paikalle? Uh, well, it's been... Niin, vaikea vastata tähän kysymykseen Yhdysvaltain puolesta. Odotamme ja toivomme, että eh, ministeritason edustus Yhdysvalloista saadaan paikalle kahdenvälisiä mm, neuvotteluja, keskusteluja on ohjelmassa hänen kanssaan ja luonnollisesti myös laajempiakin keskusteluja on, olisi ohjelmassa. Joka tapauksessa meille on tärkeää, että esittämämme paketin osia saadaan viedyksi eteenpäin. Yhdysvallat on Geneven prosessissa esimerkiksi sitoutunut käsittelemään kalatalouden tukia se on toiminut aktiivisesti ja toivottavasti Yhdysvallat on edustettuna myös konferenssissa. Kiitos paljon. Nyt yhteispuheenjohtaja edustaja Ryby. Kiitos oikein paljon. Uusi VTO-kierros tuo mukanaan hyviä mahdollisuuksia, mutta puheenjohtaja on sanonut, että me ole kovin innostuneita siitä, että kansalaisjärjestöt eivät pääse kuulemaan, mistä on kyse kaupan yhteydessä. Ennen kaikkea kaipaan kansalaisyrityksiä, jotka edustaisivat PK-yrityksiä. PK-yritykset luovat tärkeän pohjan, jotta voimme tulevaisuudessa toimia menestyksekkäästi ja luoda lisää työpaikkoja Eurooppaan. Meille on myös tärkeää nähdä, miten Dohan kehityskierros toteutuu. on meille tärkeä aihe. Meillä on kolme keskeistä tavoitetta Euroopan osalta. Afrikkarahasto ja eri rahoitusmahdollisuudet, joita meillä nyt on uutena käytössä. Afrikkarahasto voitaisiin tietenkin ottaa myös käyttöön, kun ajatellaan kauppaneuvotteluita. Ja sitten turvallinen ravinto, tavoite kuusi, puhdas vesi tai seitsemän uusiutuvat energiat. Tässä tarvitaan kyllä puitteet, jotta voidaan edistää yhteistyötä pienten perheyritysten osalta sekä tai oikeastaan kaikissa maissa, Afrikassa ja Euroopassa. Olisi hyvä, ettei kävisi niin, että maaseudulta kaikki muuttavat suurkaupunkeihin. Ja siellä heitä voidaan myös käyttää hyväkseen pakolaisina. Eli tämä ratkaisu on tietenkin tärkeä kysymys. Miten uskotte, että kahdenväliset aiheet, joita meillä kauppasopimuksessa on, voidaan ottaa esiin. Ja de facto myös saada ehkä kahdenvälisetkin kiistakysymykset ratkaistua tällä tavalla Genevessä. Tutkimusyksikkömme on laatinut hyvän tutkimuksen. Varmasti tämän suuntaisesti voisimme edetä. Ja viimeisenä Brexit neuvotteluissa on kovin hankala vaihe menossa. Järjestimme jo sisäisen kuulemistilaisuuden, mutta kysymykseni kuuluu, onko Brexit aiheena myös Buenos Airesissa esillä ja miten komissio ottaa tähän kysymykseen kantaa. Mikä on tässä siis EUn kanta? Kiitos. Kiitos. Edustaja Rodriguez. Kiitoksia puheenjohtaja. Oikein paljon kiitoksia myöskin komission edustajalle edustajille, koska he ovat aivan keskeisessä asemassa ja puhuvat hyvin hyödyllisellä tavalla aina. Minulla olisi muutama konkreettinen kysymys. Puhuitte koko järjestön uudistuksesta. Mikä komission linja on maailmankauppajärjestön uudistuksen linjauksen suhteen. Ja toiseksi tuomioistuin on ja ilmaissut huolestuneisuutensa, kuten mekin siitä, että tiettyjä paikkoja ei ole vielä täytetty ja miten tämä ongelma voitaisiin ratkaista ja milloin. Mitä mieltä olette? Ja kolmanneksi komissio ja erityisesti komission jäsen on ponnistellut kovasti edistääkseen monenvälisyyttä. Ja direktiivi, joka liittyy kauppaan, tai itse asiassa ne välineet, jotka e- ovat ehkäisemässä ja rangaistusta ja kidutusta, niin haluaisin kuulla, aiotaanko ministerikokouksessa ottaa näitä asioita esille. Ja vielä viimeiseksi liittyen monenväliseen investointituomioistuimeen. Mitä teillä olisi sen suhteen sanottavana kantananne? No. Kiitos. Seuraavana Klaus Büchner. Kiitos. Pari lyhyttä huomiota. Ensinnäkin, olen iloinen siitä, että nyt on otettu esiin kansalaisjärjestöjen osallistumismahdollisuudet. Tämä on kyllä ratkaisevan tärkeä seikka – kun ajatellaan koko tämän konferenssin kokouksen onnistumista menestystä. Ja se liittyy myös siihen, miten järkevä meidän on sinne matkustaa. Lyhyt huomio vielä. Mainitsitte Dohan kierroksen tai useat kohdat sieltä. Missä nyt oikein mennään? Kysyisin komission jäsen Malmströmin aikomuksista. Aikooko hän todella toimia sen puolesta, että kierros saadaan hyvän päätöksen? Tunnette ennalta ne neuvottelut. Ei minun tarvitse kaikkia mainita erikseen. Ajattelen erityisesti tässä Yhdysvaltain tilannetta. Miten komission jäsen Malmström edustaa tässä eu kantoja? Ja viimeinen kysymys. EUn puolelta ja muilta VTOn jäseniltä on kuultu ajatuksia siitä, että sähköisen kaupan työryhmä asetettaisiin. Ja tässä on syntynyt vastustusta kiistaa, kun muun muassa esitettiin, että pitäisi jatkaa siitä, missä aloitettiin vuonna 1998. Mikä teidän kantanne? Syntyykö tällainen työryhmä vai mitäkään tässä kysymyksessä tapahtuu? Kiitos. Kiitos Helmut Scholz. Kiitokset. Kiitos alustuksesta. Vielä ehkä pari seikkaa sen lisäksi, mitä kollegat ovat sanoneet. Olen kollegoiden kanssa oikein samoilla linjoilla, erityisesti mitä tulee kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen osallistumiseen. Toivon, että ihan teknisesti – matkustaminen sinne onnistu, jos Argentiinan hallitus pohtii kantansa uudestaan näin oletan käyvän. Olemme keskustelleet useat kerrat eri kannoista, Dohasta, uusista kysymysten asetteluista ja niin edelleen. Kysyisin nyt, miten pitkälti ja miten vankasti, kun ajatellaan, että muut VTO-maat kieltäytyvät tästä. Miten valmis EU on kulkemaan nyt etunenässä, että nämä avoimet kysymykset saadaan lopulta hoidettua? Koska jos annamme ymmärtää, että odottelemme jälleen kaikkia, niin silloin tämä on kyllä hankalaa. Jos johon kierrosta ei vihdoin saada – menestyksekkääseen päätökseen, niin meillä syntyy ongelmia, kun yhdysvaltalaiset sanovat, että ei, emme halua tätä, haluamme uusia aiheita ja muut maat eivät myöskään ole valmiita muuhun, jos no ei saada päätöksen. Niin mitä nyt EUn puolelta tehdään, että saadaan mahdollisimman hyvä ratkaisu? Toiseksi. Sääntöjen muodostuminen VTOn steering-ryhmässä on pohdittu sitä, miten tärkeää parlamenttien osallistuminen olisi VTOn työhön. Ainakin yhteydet jokaiseen jäsenvaltion parlamenttiin. Meillä Euroopan parlamentissa on ihan hyvä asema siinä mielessä, että komission jäsen Malmström tulee meille tänne raportoimaan. Mutta voitaisiinko ajatella, että saataisiin vähän vipuvaikutusta sitä kautta, että monenkeskisessä kaupassa saataisiin tukea parlamentaarisesta toiminnasta. Ministerikokouksen alla on VTOn parlamentaarinen kokous ja lähden siitä, että monet osallistujat juuri ottavat tämän suuntaista kantaa. Mikä ne on komission kanta näihin kysymyksiin, jotka liittyvät siihen, miten saadaan koko kehitystä vähän lähemmäksi kansalaisia? No kiitos. Nyt antaisin komissiolle uudestaan puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. I mean, there's a lot there. Kiitos puheenjohtaja. Paljon käsiteltävää. Tartun joihinkin esitettyistä kommenteista, erityisesti suoriin kysymyksiin jotka esitettiin meille. Lähden liikkeelle lopusta. Miten lähestymme tätä neuvotteluagendaa ja mandaattia Dohan kierroksen suhteen? Sanoisin, että aivan niin kuin mikä tahansa on jäsen, odotamme, että ministerikonferenssi tekee tehtävänsä, eli määrittelee järjestön esityslistan äh, seuraaville kahdelle vuodelle tarkoituksena meidän mielestämme on se, että konferenssi todella pääsee tähän tavoitteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että me jatkossakin käymme neuvotteluja aktiivisesti niissä kysymyksissä, jotka kuuluvat Dohan julistuksen alaisuuteen. Me emme ole muuttaneet kantamme kymmenennen ministerikonferenssin jälkeen, joka pidettiin Nairobissa. Nairobin julkilausuma määrittelee sen, mikä on tilanne tällä hetkellä nykyisen neuvottelumandaatin suhteen. Olemme ilmoittaneet, että jatkossakin neuvottelemme näistä kysymyksistä ja uskomme, että on mahdollista saada edistystä monissakin kysymyksissä, joihin viitataan Dohan mandaatissa. Katsomme myös, että VTO tulee luoda sellaiset olosuhteet, että jäsenet voivat käsitellä myös muita kysymyksiä, jotka ovat heille tärkeitä tai jotka liittyvät monenväliseen kauppajärjestelmään. Tässä voisi mennä esimerkiksi sähköistä kauppaa. Haluamme, että VTOn jäsenet ottaisivat askeleen eteenpäin nimenomaan tässä aiheessa. On myös muita kysymyksiä, jotka nousivat kysymyksissä kommenteissa esille. Parlamentaarinen ulottuvuus VTOssa täytyy huomioida siinä mielessä, että parlamentaarinen konferenssi on tärkeässä asemassa, roolissa, kun ohjaillaan käytyjä keskusteluja. Parlamentaarinen konferenssi luonnollisesti toimii niin, että me EU-na tuomme energiaa tähän konferenssiin. No sitten on uudistamisen suhteen meidän kantamme on sellainen, että tämä aihe on otettava tarkasteluun huomioiden eri ulottuvuudet VTOissa. Se on neuvottelu tehtävässä, äh, kiistan ratkaisussa, seurannassa. Kaikki nämä monen välisen kauppajärjestelmän aspektit vaativat päivitystä eri tavoin. Todennäköisesti on seikkoja, joita voitaisiin toteuttaa neuvottelutehtävän joustavoittamiseksi niin, että päästäisiin nopeammin sopimuksiin uusista, sopimu- uusista säännöistä. Tässä täytyy lähteä liikkeelle peruskysymyksistä, esimerkiksi avoimuudesta, sen lisäämisestä järjestelmässä. EU on tehnyt lukuisia ehdotuksia tähän suuntaan. Puheenjohtaja viittasi Yhdysvaltoihin Yhdysvallat on todennut, että siellä pyritään kattavampaan uudistukseen kiistanratkaisuosassa. Nähtäväksi jää, tekevätkö jäsenet uudistusehdotuksia kiistanratkaisuosuudessa VTOssa. Ja sitten voimme arvioida tehtyjä ehdotuksia, kunhan ne on täysin muotoiltu. Ei ole selvää, milloin ja miten nimityskysymystä muutoksenhakuelimeen käsitellä ja ratkaistaan. EU on tehnyt oman ehdotuksensa niin, että päästäisiin eteenpäin tässä nimitysprosessissa kolmen avoimen tehtävän suhteen. Ehdotus ei ole saanut tukea VTOn kiistan ratkaisuelimessä toistaiseksi. On selvää, että Tämä on suuri huolenaihe ja myös kiireellinenkin aihe, koska jos toimiin ei ryhdytä, niin tämä kysymys ei itse ratkea noin vain, vaan luo vielä pahempia ongelmia, kun uusia äh, tyhjäksi jääneitä tehtäviä tulee eteemme. Konferenssi on mahdollisuus myös kansainväliselle kauppayhteisölle kokoontua yhteen varsinaisen neuvotteluelimen ulkopuolella ja agendan ulkopuolella. Me käymme kahdenvälisiä keskusteluja lukuisten kumppaniemme kanssa tai pienissä ryhmittymissä ja käsittelemme esimerkiksi kidutuksen vastaista kansainvälistä aloitetta. Mahdollisesti käsittelemme myös Brexitiä siinä mielessä, että VTOssakin tarvitaan tietoa yhdistyneen kuningaskunnan tilanteesta, eli eh, tilanteen selvittäminen on jo käynnistynyt kolmansien maiden kanssa. Neuvottelut eivät varsinaisesti, mutta varmasti jotakin nousee esille myös kahdenvälisissä eh, keskusteluissa. Katsomme, että meidän tulisi edistää tai ainakin perehtyä myös monen välisen investointituomioistuimen kysymykseen. Työhän on käynnistynyt jo UNSITRALin äh, puitteista viime viikolla. Ja UNSITRALissa siis työn käynnistyminen on jo lähtenyt liikkeelle ja se jatkuu sitten vielä ministerikokouksessa nimenomaan tästä aiheesta. Uskon, että käsittelin suurimpaa osaa kysymyksistä. Pahoittelen, jos en aivan täysin kaikkien vastannut. Kiitos oikein paljon. Todellakin. Paljon kahdenvälisiä kokouksia on varmasti myös luvassa. Tämä on varmasti tärkeä seikka. Saksalainen sosiaalinen professori Oskar Necht kirjoitti kirjan tästä aiheesta ja hän sanoi, että tärkeimmät asiat tapahtuvat vähän siellä sivutapahtumissa tällaisissa konferensseissa. Kiitos oikein paljon. Monet meistä ovat Buenos Airesin valtuuskunnan jäseniä. Hyvää matkaa nähdään Buenos Airesissa. Kohta 12 muut mahdolliset kysymykset. Lempikohtani. Tällä kertaa vain toistaisin sen, että Meillä 10 minuutin kuluttua on E-osiossa rakennusta ensimmäisessä kerroksessa. Pieni rinkkitilaisuus. Ja sieltä nolla kerroksesta sitten portaita ylös ensimmäiseen kerrokseen. Espanjalainen ravintola, näin. Ja seuraava kokouksemme on sitten tammikuussa, joten mukavaa joulutaukoa, kaikkea hyvää.